Hyvää huomenta, erittäin hyvää huomenta kaikille tähän meidän valiokuntamme viimeiseen kokoukseen kesäkuussa. Tässä on myös iso kierros eurooppalaisia tapahtumia. Ja nyt viimeisen kerran toivotamme tervetulleeksi puheenjohtajavaltion edustaja Jota Shefalvain. Hän on kilpailukykyasioista vastaava apulaisministeri. Hän on ottanut hyvin vakavasti tehtävänsä, siitä olemme kiitollisia. Ministeri on ollut hyvin aktiivisesti mukana meidän valiokuntamme työssä. Ne, jotka kävivät myös Budapestin valtuuskunnan mukana sinne, niin hän oli sielläkin hyvin aktiivinen, tapasi meidät, esitteli meidät myös oman tiiminsä väelle. Tiedän, että hän on ollut hyvin hyvällä tavalla johtavassa asemassa myös kilpailukykyneuvostossa. Olen siitä tosi kiitollinen, koska kilpailukykyneuvosto minun mielestäni on hyvin tärkeä aloite, jonka jäsenvaltiot ovat, ovat tehneet, niin se on nyt menettänyt hiukan nostettaan. Suunta on hukassa, kun on kovin erilaisia ministereitä mukana. Mutta mielestäni te olette antaneet sille uutta pontta ministerikautenne aikana. Toivottavasti seuraava puheenjohtajavaltio tekee niin myös. Ministeri ilmeisesti sielläkin on aika innokkaasti lähtemästä tähän. Arvostamme kovasti työtänne. Käytän tilaisuutta myös hyväkseni, kiittääkseni teitä ihan julkisesti teitä ja teidän tiimiänne Brysselissä, varsinkin lähettiläs Vagasta, jota olemme paljonkin nähneet neuvottelujen kuluessa. Rouva Körtesiäkin, hän on mukana ainakin tänään, hän on ollut tullut mukana monissa aiheissa. Kymmeneltähän tiedätte, meillä on valiokunnassa ehkä voidaan sanoa, koska siitä eilen keskusteltiin, me voimme jo hyväksyä sopimuksen, jonka saimme aikaan kuluttajasuojadirektiivissä. Puheenjohtajavaltion kanssa on yksi tärkeimpiä lainsäädäntöaloitteita. Teidän tiimin on ollut tässä hyvin ahkera, uurastanut kompromissin hyväksi. Arvostamme tätä työtä. Kiitoksia kovasti. Toivottavasti teillä on nyt sitten hyvin ansattu tauko edessä ennen uuden kauden alkua. Se on kova homma, tiedän. Tervetuloa. Pyytäisin, että alustaisitte tulevista haasteista. Ehkä hiukkasen katsotte taaksekin päin ja miten pitäisi tästä eteenpäin mennä. Olkaa hyvä. Thank you very much, dear. Paljon kiitoksia puheenjohtaja arvoiset parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on tällä ilo olla täällä. Ja pohtia, mitä puheenjohtajakauden aikana on tapahtunut. Tämä on ollut turbulenttia aikaa. Monesta syystä. Ja tämä on ollut myöskin muodostusten aika Euroopan parlamentille – Me kohtaamme Euroopassa erikoisen tilanteen. Sillä jos arvioi viimeistä kymmentä vuotta ja kilpailukykyä erityisesti, niin Eurooppa on kulkenut monien mahdollisuuksien ohi. Se on jäänyt junasta ja meidän täytyy vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Olin täällä kaksi kuukautta sitten ja muistan oikein hyvin, Xavierin, joka on LSEn Lontoon pörssi yhtiön johtaja. Hän sanoi, että ää, Eurooppa on nukkunut ja velka on ollut sen unilääke. Se oli hyvin kauniisti sanottu. Minä sanoin vähemmän kaunopuhoisesti, että luottaa salia helpolla ja ihmiset laiskistuvat. Ja Hallitukset äh, elivät irrationaalin innostuksen vallassa. Ja meillä on nyt välttämättömiä uudistuksia edessä. Meidän on herätettävä Eurooppa ja tartuttava näihin uud- ratkaisemaan tärkeisiin uudistuksiin. Nyt kiinnitän huomiota Äh, fiskaalisen tilanteeseen ja kriisiin tilanteeseen, mutta valtion tulo- ja menopolitiikan tasapaino ei luo työpaikkoja, ei lisää tuottavuutta, ei luo kasvaa. Me tarvitsemme fiskaalipolitiikan tasapainoa sekä Euroopan kilpailukyvyn lisäämistä. Luodaksemme äh, suotuiset puitteet yrittäjyyden kukkimiselle ja työpaikkojen luomiselle. Jos mietimme, missä oloissa yrittäjät luovat työpaikkoja, niin tähän on neljä vaatimusta. Ja nämä neljä vaatimusta olivat myöskin asian ytimessä kilpailuneuvostossa Unkarin puheenjohtajakaudella. Nämä neljä ovat ensinnäkin yhteismarkkinat, lisää yhteismarkkinoita. Minä sanoisin myös vähemmän markkinoiden fragmentoitumista, pirstoitumista. Toiseksi, mitä yritykset, yrittäjät ja taloudet laajasti ottaen tarvitsevat vähemmän byrokratiaa. Meidän luotava olot, jossa voimme taata yritykselle alhaisemmat kustannukset. Rahoituksen saannin täytyy olla hyvä. Se ei näin aikoina ole ollut niin helppoa. Ja tämä neljäs tärkeä vaatimus on, meidän täytyy päästä yrittäjien innovatiivinen potentiaali vapaaksi. Eli auttaakseni tästä ensimmäistä lisää sisä- yhteismarkkinoita vähemmän pirstautumista. Olen oikein tyytyväinen, että Unkarin puheenjohtajakaudella neuvosto hyväksyi Single Market Actin, ja hyväksymme 12 merkittävää aloitetta ja periaatetta, joita edistämme. Ja haluaisin kiittää myöskin parlamentin jäseniä, jotka tukivat tätä työtä. Kun Single Market Actia tarkastelemme, meillä on joskus kysymysmerkkejä. Mutta kun me puhumme yhteismarkkinoista, niin meillä on, on ongelmana, että eivät ainoastaan markkinat ole pirstoutuneet, vaan markkinapolitiikka on pirstoutunut, jos pohdimme kuinka monta valiokuntaa ja komissioiden niin jäsentä on tekemässä asian kanssa. Poliittisesti tämä ei ole niin ongelmallista, koska ongelmat sisämarkkinoilla voidaan identifioida, mutta – meidän pitäisi tarkastella sisämarkkinoita kokonaisuudessaan. Ja toinen haaste sisämarkkinoista on tämä Delo-haaste. Kaikki varmasti tietävät tämän kuuluisan että kukaan ei voi rakastaa yhteismarkkinoita. Me tarvitsemme niille tukea. Ja kolmas asia, joka on haaste sisämarkkinoiden suhteen – on se, että kun minä luen sisämarkkinoilta kun, ja luen, että tavalliset kansalaiset eivät ymmärrä sisämarkkinoita. Ja siellä on pullonkauloja ja muuta. Että ongelmien identifioiminen ongelma on tärkeää, mutta tällainen ei ole kauhean innostava. Meidän on ponnisteltava voimakkaammin siihen suuntaan. Ja Single Market Act luo tällaisen laajan foorumin ongelmien käsittelyyn. Ja sitten ei pidä unohtaa myöskään sitä, että markkinat ovat yksi Euroopan suurimmista kilpailueduista. Paljon Euroopan globaalista asemasta puhutaan, mutta ei pidä unohtaa, että näin integroituja sisämarkkinoita ei ole Kiinassa, Intiassa tai Brasiliassa. Joten tämä on suurin saavutuksemme suurin kilpailuetu. Meidän pitäisi hoivata, pitää huolta ja parantaa tilannetta ajan myötä. Single Market Act ei ainoastaan syvennä sisämarkkinoita, vaan se myöskin nykyaikaistaa niitä. Tämä lainsäädäntö heijastaa viimeisen 10-15 vuoden kehitystä, erityisesti digitaalisen teknologian alueella, rajat ylittävässä kaupassa ja niin poispäin. Ja Minulla on ilo, että Unkari puheenjohtajamaana onnistui tässä ja näytti vihreätä valoa näille 12 ehdotukselle. Nancy Kopirengsen, uh, for this, this help. And uh, similarly, I think um, the Consumer Rights uh, Directive is... Samoin kuluttaja-oikeuspaketti on erittäin tärkeä keino päästä fragmentoitumisen ongelmien yli ja parantaa rajat ylittävää vie transaktioita. Ja e, jossain määrin kuluttajaoikeuksien paketti myöskin heijastelee viimeisen vuosikymmenen teknistä kehitystä kaupassa. Ja toivon kuolevan kommentteja tämän session jälkeen näistä asioista. Ja sitten yritysten täytyy voida kukoistaa ja luoda työpaikkoja ja päästä kriisistä. Ja luovuuden vapauttaminen yrityksissä on tärkeää. Sisämarkkinat ja innovaatiot välillä on tässä suora yhteys. Me puhumme paljon innovoinnista. Innovointi on askel eteenpäin. Mitä suuremmat sisämarkkinat ovat, sitä kustannustehokkaampaa on investoida innovointiin. Ajatellaan Unkaria, jossa on 10 miljoonaa asukasta. Jos investoi innovointiin ja markkinat ovat vain 10 miljoonaa, tai oma osuutesi ja 5 miljoonaa kuluttajaa, niin tilanne on toinen kuin jos voi investoida ja tuottaa isommille markkinoille toisaalta. Jos markkinat merkitsevät kovempaa kilpailua, jotka sitten laukaisevat innovointia. Ja sisämarkkinat ja innovaatio ovat monin tavoin kytköksissä. Mutta jos puhutaan tästä ohimenneestä merkitystä vuosikymmenestä tai vuosikymmenen ohimenneestä mahdollisuuksista, niin voimme ajatella erityisesti innovaatiota. Innovaatio jäi omilleen. Se ei saanut tukea, ei apua. Mutta minusta Tunnelmat ovat nyt muuttumassa ja Unkarin puheenjohtajakaudella myöskin olimme, olimme osa tätä muutosta. Ehkä olette kuulleet presidentti Obaman äh, konsulaisen tämän Sputnik-hetken. Hän tietää, mitä tarvitaan työpaikkojen puolesta taistelemiseksi. Meidän täytyy innovoida, kouluttaa ja rakentaa enemmän kuin missä muualla. Euroopan täytyy innovoida enemmän ja kouluttaa enemmän kuin muu maailma. Tässä ei ole mitään uutta. Taloustieteilijät tietävät tämän, että, että varsinaisesti tämä marginaali rajamuutokset ovat olennaisia, eikä tämä koko massa tiedon lisääminen luo kilpailuetua. Ja siksi oikein sanoa, että 9.3. kilpailuneuvostossa annettiin vihreitä valoa tälle kovasti odotulle yhtenäiselle patenttijärjestelmälle. Se oli historiallinen hetki. En varmaan ollut liian nöyrä, kun sanoin tuon päätöksen jälkeen lehdistötilaisuudessa, että olemme tehneet historiaa. Se oli historiallinen hetki. Ja oli hyvin erikoista meille puheenjohtajamaana olla nauttimassa tästä historiallisesta hetkestä. Kun tarkastelen tätä historiaa, kamppailla on kestänyt 50 vuotta luodakseen yhtenäisen patenttijärjestelmän. Joskus mitään ei tapahtunut, mentiin takapakkia, mutta tuona päivänä tämä idea otti askeleen eteenpäin. Jos ajattelee pelkän pohjahtakauden joulukuun kymmenennen päivän kokousta, jossa asiat olivat jumissa ja tarvittiin 12 maata vahvistetun yhteistyön aloittamiseksi, niin 9. maaliskuuta meillä oli 25 maata, jotka olivat samaa mieltä vahvistetusta yhteistyöstä. Tämä on aito läpimurto patenttien historiassa. Patentit ovat tärkeitä innovoinnille. Ei siksi, että patentointi on yksinkertaisempaa ja halvempaa. Monet sanovat, kuinka paljon halvempi tämä yhtenäinen patenttijärjestelmä on. Tämä on tärkeää myös siksi, että olemme luoneet enemmän oikeusvarmuutta. Järjestelmä on juridisesti varmempi kuin nykyinen. Nyt on mahdollista, että on patentti yhdessä maassa, mutta toisessapa ei. Ja tässä maassa voidaan tuottaa sitä tuotetta. Ja tämä aiheuttaa juridisia ongelmia. Kun meillä on yhtenäinen patenttijärjestelmä, joka on halvempi, yksinkertaisempi, jolloin oikeusvarmuutta enemmän, siinä on etona myös se, että keksijät voivat saada – yksityisiä pääomasijoituksia paljon enemmän. ja kun puhutaan tästä innovaatiokuilusta Euroopan tasolla, tämä ratkaiseva askel. Tämän jälkeen olemme työskennelleet täytäntöönpanotoimien parissa. Tämä ei ole kovinkaan helppoa. Ja olemmekin siksi päättäneet pitää 27. kesäkuuta erityisen kilpailuneuvoston kokouksen ja yritämme päättää yleisestä lähestymistavasta näihin toimiin. Teemme sen, mitä suunnittelimme. Ja edistämme patenttikysymystä. Ja sit, eli kun puhutaan tästä toista kohdasta, vähemmän byrokratiaa, mitä me voimme alentaa yritysten kustannuksia. Meidän päätöksemme 30. 10. maaliskuuta liittyen mikroyrityksiin, jonka tarkoituksena on äh, joustavoittaa tiilinpitovaatimuksia. Tämä on ratkaiseva mikroyrityksille. Samoin kommunikointi ja älykkään säätelyn periaate. tämä säätely on välkkyä ja kohtuullista. Tämä pienyritys, as the Small Business Act, oli tärkeä askel eteenpäin. Se kattaa kaikki kaikki yrityksille olennaiset asiat. Ei, se ei luo ainoastaan säätelylle puitteet, vaan myöskin tarjoaa pääsyn rahoituksen äärelle ja tarttuu tähän ha- hallintakysymykseen, tämä PK-laskutuskysymykseen. PK-yritysten ongelma ei ole pienuus. Totta kai pienuus on ongelma, mutta suurin ongelma on, että nämä ovat yksin. Niiltä puuttuu poliittista ääntä, että ne voisi vaikuttaa poli- säätelyyn. Suuryrityksellä on tämä ääni, pienyrityksellä ei. Siksi tämä Small Business Act. Ja yritysten hallinta- ja johtamiskysymykset ovat tärkeitä. myös tarkastelemme kysymystä kokonaisuudessaan, mitä yritykset tarvitsevat menestyäkseen ja luodakseen enemmän työpaikkoja, ja mitä ne tarvitsevat päästäkseen kriisistä, miten me vahvistamme Euroopan kilpailukykyä, niin rahoitus on tärkeää näiden kaikkien kannalta, joten sisämarkkinoiden syventäminen, luovan potentiaalin vapauttaminen ja yritysten hallinnollisen hallintotaakan keventäminen ovat kaikki sellaisia asioita, joissa Unkari on saavuttanut sen, mikä mahdollista on. Ja haluan kiittää myös kollegoja tässä. Ja haluaisin kiittää parlamentin jäseniä siitä. Tiedämme, että pohjohtajamaan ongelma on se, että miten saada neuvosto ja parlamentti ja komissio tekemään yhteistyötä. Sillä ongelmana ei ole ainoastaan yhteistyö, vaan yhteistyö oikein ajoitettuna. Sillä jos parlamentti tai neuvosto tai komissio lykkää asioita parillakin viikolla, aikapaineet ovat sitten sellaisia, että suunniteltuja saavutuksia ei onnistuta aikaansaamaan. Me olemme kovasti kiitollisia, että näissä tapauksissa yhteistyö oli aitoa ja onnistunutta parlamentin kanssa, sillä ilman parlamentin apua emme olisi voineet saavuttaa näitä tärkeitä saavutuksia, jossa Euroopan kilpailukykyä lisätään. Unkarilla puheenjohtajamaana on ollut tämä iskulause vahva Eurooppa. Jos ajatellaan tilannetta tammikuussa, niin Euroopasta on tullut hieman vahvempi askel askeleelta. Kun me jätämme kriisin taaksemme, me tarvitsemme paljon kilpailukykyisemmän Euroopan. ja olen iloinen, että olin osa tätä kehitystä. Kiitos. Well, thank you very Kiitoksia kovasti näistä teille tyypillisellä tavalla selkeistä näkemyksistä. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti on meidänkin mielestämme hyvä saavutus, mutta nyt sitä täytyy vielä parannella me varmasti voimme luottaa teidän tukeenne jatkossakin neuvostossa, että jäsenvaltiot tukevat, noudattavat velvoitteitaan. Olin iloinen siitä, että mainitsitte myös toimenpidepaketin täytäntöönpanoon, koska moni on ollut sitä mieltä, että puhetta on riittänyt poliittisesti, mutta tuloksia juurikaan ole saatu aikaan. Varmasti olette meidän liittolaisemme tässä tässä urakassa. Puolisen tuntia meillä on vielä aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten, keskustelua varten ministerin kanssa. Kuka haluaa aloittaa? Jäsen Trinta Filides, Ratko kaikki, kaikki täällä läsnä olevat. Rova Persei, neljä valiokuntaa, valiokunnan jäsentää. Trinta Filides. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin kiittää ensinnäkin ministeriä hänen puheenvuorostaan. Teidän tavoin haluaisin viitata sen edistykseen, jota on saatu aikaan kuluttajasuja-direktiivin suhteen. Edistystä on tapahtunut hyvinkin paljon ja suurimmalta osin tämä on ollut puheenjohtajamaan ansiota. Olisin myöskin toisen seikan, jonka ministeri mainitsi, nimittäin innovaatiota. Puheenjohtajamaa on ottanut innovaatiot osaksi puheenjohtajamaan ohjelmaa, erityisestikin suhteessa kilpailukykyyn ja pk-yrityksiin. Tämä oli suuri osa puheenjohtajamaan ohjelmaa. Ja selkeästikin, kuten ministerikin totesi, innovaatioiden rahoittamisessa on ongelmia. Olisinkin kuulla, mitä puheenjohtajamaa on tehnyt yhden yhtenäisen rahoitusrahaston aikaansaamiseksi. Varsinkin Kypros on kiinnostunut trion tulevista aikeista tämän suhteen. Ehkä otetaan tellen, kun aika kerran on. Niin tehdäänpä näin. Haluatteko vastata kuhunkin erikseen, jos sopii? Ehkä voitaisiin kerätä yhteen, jos sopiiko teille. Rova Hanslik. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za pana obecność. Kiitoksia paljon, herra ministeri, siitä, että olette täällä tänään ja esititte tämän erittäin mielenkiintoisen katsauksen Unkarin puheenjohtajakauden saavutuksista. Monet elementeistä, joihin te viitasitte, saavat vielä jatkoa Puolan puheenjohtajakaudella. Ja tarkoituksena on kehittää sisämarkkinoita, jotka ovat niin kovin tärkeät tämän valiokunnan kannalta. Te puhuitte yhdestä yhtenäisestä patenttijärjestelmästä. On hienoa, että olemme onnistuneet suurelta osin ratkaisemaan tämän ongelman, vaikkakaan se ei vielä täysin ratkaisua on löytynyt. Kuitenkin on nyt olla menossa oikeaan suuntaan kohti lopullista ratkaisua. Tämä on erittäin tärkeä asia varsinkin pk-yritysten kannalta, koska PK-yritysten täytyy yleensä kantaa erittäin korkeita kustannuksia suojellakseen omia patenttejaan. Monissa EUn jäsenvaltioissa tilanne on tämä. Siksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että yksi yhtenäinen järjestelmä tulee mahdollistamaan sen, että pk-yritykset saavat parempaa suojaa omille eduilleen ja tehokkaampaa suojaa. Te viittasitte myöskin yksityisen pääomaan, jota tarvittaisiin innovaatioiden tukemiseksi. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Miten te aiotte houkutella yksityistä pääomaa ja miten se voidaan sitten käyttää hyväksi PK-yrityksissä. Miten te aiotte saada tämä pääomaa PK-yrityksiin? Uh, thank you very much. I... Kiitoksia paljon. Minä haluaisin lähinnä todeta, miten vaikuttuneita meistä monet ovat olleet teidän henkilökohtaisesta sitoumuksestanne ja teidän puheenjohtajakaudenne toimien tehokkuudesta ja johdonmukaisuudesta suhteessa siihen, mitä te meille esittelitte puoli vuotta sitten. Te halusitte saada sisämarkkinat taas liikkeelle ja reaalitalouden mukaan siis kilpailukykyneuvosto. Kilpailukykyneuvosto kokoontui, sitä me peräänkuulutimme jo Belgian puheenjohtajakaudella. Mä haluaisin, että ministeritasolla käsitellä näitä tärkeitä kysymyksiä. Ja te erittäin hyvin puhuitte myöskin näistä byrokraattisista esteistä ja raja-aidoista ja keskityitte puheenvuorossanne innovaatioihin. Hienoa. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti on erittäin suuri saavutus, jonka te saitte aikaan puheenjohtajakaudella muiden saavutusten rinnalla, ja me olemme erittäin kiitollisia teidän ponnisteluistanne. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy epäsuoriin esteisiin ja kansallisiin poikkeuksiin. Me olemme käyneet erinomaista vuoropuhelua teidän kanssanne, ja olen erittäin iloinen vuodessani nyt kiittää teitä siitä, että toivotitte niin tervetul- niin lämpimästi tervetulleeksi meidän valiokuntamme Budapestiin. Kun tarkastelemme verotuskysymyksiä ja verotustaakkaa monissa maissa, tehän tiedätte, että Slovakiassa nyt on ryhdytty tämän ongelman purkamiseen. Me ymmärrämme hyvin tilanteen, tai te ymmärrätte hyvin tilanteemme. Voitteko nyt vahvistaa sen sitoumuksen, jonka te annoitte tämän väliaikaisen kriisinhallintavälineen osalta – Voisiko kertoa tämän jatkosta? Ja, ja aiotteko te jatkossakin olla sitoutunut sisämarkkinoiden elvyttämiseen ja uudelleen liikkeelle saattamiseen? Kiitoksia. Uh, Mrs. Rigoyen Perez. Sí, muchas gracias. Kiitoksia kovasti, hyvää huomenta päivää ja kiitos näistä tiedoista, joita meille annoitte. Minä haluaisin nyt kiinnittää huomiota kansalaiset, koska heidän täytyy olla Euroopan sydämessä. Siksi minä haluaisinkin esittää teille kysymyksen, oikeastaan kaksikin tavallaan. Ensinnäkin, minkä sijan Unkarin puheenjohtajavaltio antaa sosiaaliselle luottuvuudelle sisämarkkinoille? Entäpä yleisölliset palvelut, mikä on niiden merkitys? Kiitos. Uh, uh, Haluaako joku muu vielä Heidi, ei. Voisitteko nyt vastata näihin neljään kysymykseen? So thank you very much. Uh, I think that... Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että ensimmäisiin kahteen kysymykseen voin vastata yhtä aikaa. Toinen liittyy innovaatioihin, toinen innovaatioiden rahoitukseen. Voin niputtaa nämä. Kun me puhumme innovaatioista, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, Yleensä piilaaksossa ollaan määrävässä asemassa. Yleensä yliopistossa on hyvin paljon hyvin, hyviä ajatuksia, mutta sitten tarvittaisiin vielä pääomaa näiden toteuttamiseksi. Tarvittaisiin multimiljonääri. Esimerkiksi Google on tällainen tarina, Sergei Brimin tapaus ja Yahoon tarina, Youngin tarina, Chief Jobs niin ikään on tällainen menestystarina. Suorainen sankari. Tämä on erittäin hyvä tarina. Sen voi hyvin myydä, mutta tämä ei ole kuitenkaan pääsenen tapa toteuttaa innovaatiota. Yleensä e, innovaatio on teollisuusvetoista, koska teollisuus on lähellä kuluttajaa ja teollisuus haluaa tuottaa jotain uutta kuluttajalle. Uskon, että innovaatiot ovat yhä suuremmassa määrin teollisuusvetoista toimintaa. Mikäli unohdamme nyt nämä myytit, jotka meillä yleensä on mielessämme. Nämä piilaakson menestystarinat, joita me emme millään tavalla pysty kopioimaan kuitenkaan. Emme pysty apinoimaan muuta maailmaa. Niin mehän tiedämme, että innovaatiot ovat yhä enemmän teollisuusvetoista toimintaa. In that case, we should create... Toinen kysymys liittyy rahoitukseen. Meidän täytyy luoda suotuisat olosuhteet, jotta teollisuus pystyy investoimaan innovaatioihin. Tämä on yksi pointti. Ja toinen seikka liittyy siihen, miten me pystymme, tämä on siis sääntelyyn liittyvä kysymys, toinen kysymys oli, miten pystymme luomaan rahoitusjärjestelmän Euroopan tasolle. Ensin kerran, kun tapasimme puheenjohtajakautemme aikana, tarkasteltiin seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarviointia ja ohjelman saamia tuloksia. Tuossa yhteydessä todettiin, että me tarvitsemme paljon kevyemmän, virtaviivaisemman järjestelmän, koska nyt on olemassa liian paljon välineitä ja instrumentteja ja kaikkea, ja pikemminkin pitäisi keskittää voimavarata, kohdentaa ne paremmin. Sitten yhteinen strateginen puitekehys, sekin mainittiin edellisellä kerralla. Pohdittiin sitä, miten saataisiin aikaan synergiaa monien rahoitusvälineiden välille. Synergia merkitsee ei vain sitä, että että rakennerahastoissa on joitakin rahoitusvälineitä tutkimusta ja tuotekehitystä varten, ja sitten on seitsemäs puiteohjelma, ja sitten CIP-kakkosohjelma ja niin poispäin, monia muitakin välineitä, niin ei kyse ole vain siitä, että nämä kootaan yhteen, vaan pyritään keks, keksimään jonkinlainen harmonisoitu tapa sääntelyn avulla, miten nämä voisivat paremmin toimia käytännössä. Uskon, että tässä on kaksi tapaa toimia. Ensinnäkin pitää luoda suotuisa ympäristö sääntelyn avulla, jotta investointeja tulisi enemmän. Ja jossain määrin tämä on jäsenvaltion vastuulla. Jokainen jäsenvaltio joutuu tekemään omata tehtävänsä itse. Mutta toisaalta Euroopan tasolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan tilanteen parantumiseen. Sitten siirtyminen FP7 puiteohjelmasta yhteiseen strategiseen puitekehykseen Viime viikolla perjantaina järjestettiin suuri konferenssi, jossa kokoontuivat yhteen kaikki asianosaiset. Olli Rehn, minä ja muita komissaareille paikalla, McQueen mukaan luettuna. Sinne puhuttiin rahoituksesta, mutta tuossa yhteydessä rahoituksen vastaava komissaari sanoi, että mitään rahasta, vaan pikemminkin kyse oli virtaviivaistamisesta ja ponnisteluiden johdonmukaisuudesta. Mikäli ymmärsin kysymyksen oikein, tässä viitattiin tähän kriisiveroon, joka on otettu käyttöön Unkarissa, niinkö? Yeah. I think yes. yeah. Niin minä luulen, sanoi puheenjohtaja. It is a temporary matter. Tämä on väliaikainen toimenpide. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä väliaikaista toimenpidettä käytetään vuoden 2012 loppuun saakka, joten tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien se ei ole enää voimassa. Joskus yrittäjät kysyvät minulta, tai itse asiassa päivänä minulta kysyttiin, onko tämä todellakin kiveen hake, hakattu, tämä laki, niin kuin kaunilla Saksalla voi sanoa. en minä voi sanoa tässä sen enempää. Tämä on hallituksen politiikkaa. Siitä löytyy moniakin asiakirjoja, jotka selkeästi ilmaisevat, että kyse on väliaikaisista toimenpiteistä. Ja kun tarkastellaan kehityskulkuja, joita tarkastelin elisekin kerralla, Otimme sen käyttöön monestakin syystä. Siksi, että me perimme budjettitaakan edelliseltä hallitukselta. Ja kriisi, joka koettelee monia sektoreita, johti siihen, että meidän täytyy saada budjetti kerta kaikkien tasapainoon. Nyt olemme nähneet, että ponnisteet ovat kantaneet hedelmää. Olemme ryhtyneet suuren luokan uudistuksiin. Yksi uudistusten tarkoitusperä oli luoda joustavammat työmarkkinat. Euroopankin tasolla tästä on hyvin paljon asiakirjaa, näyttöä. Ja tarkoituksena on myöskin tehostaa toimia ja kohdentaa ne paremmin. Uudistusten kautta me pyrimme löytämään rahoitusta Unkarin taloudelle ja pyrimme maksamaan velkamme ilman, että joudumme ottamaan käyttöön ylimääräisiä veroja. Hyvin monia keskusteluita käytiin silloin, kun tämä vero otettiin käyttöön. Nyt voi, olemme voineet havaita, että toimenpiteet ovat olleet kannattavia. Mikäli tarkastellaan esimerkiksi niitä ongelmia, joita muualla Euroopassa on, ja sitä, miten Unkari on pystynyt kestävällä tavalla hoitamaan rahoituksen kuntoon – Unkari on toiminut obligaatiomarkkinoilla erittäin selkeällä tavalla. CDS, swapit ovat hyvin matalalla tasolla, kasvu on, kasvuluvut näyttävät lupaavilta. Viimeisimmät luvut kasvun osalta osoittavat edelliseltä neljännesvuosiluvut siis osoittavat, että edellisen, edellisten viiden vuoden aikana ei koskaan ollut niin nopea kasvua kuin nyt edellisen vuosineljäksen aikana, joten pikkuhiljaa tuloksia alkaa näkyä. Tiedän, että tämä vero aiheutti hyvin paljon ristiriitaisia reaktioita, mutta nyt tuloksia näkyy. Meidän oli pakko tehdä tärkeitä uudistuksia. Parlamentissakin tarvittiin, tarvittiin paljon aikaa näiden työstämiseen. Leikkaaminen on helppoa, 100 miljardia Unkarin taloudesta, niin se voidaan leikata muutamassa sekunnissa. Mutta mikäli halutaan luoda kestävältä pohjalta järjestelmä uudistusten aikaansaamiseksi, tämä vie aikaa. Ja aika juuri tässä oli merkittävä tekijä. Ja kun pistämme täytäntöön näitä uudistuksia pikkuhiljaa askel askeleelta, pääsemme pikkuhiljaa eteenpäin. Sitten sosiaalinen ulottuvuus yhtenäismarkkinoilla. Se on yhä merkittävämmässä asemassa. Siksi usein siteraan lausumaan, kukaan ei voi rakastua yhtenäismarkkinoihin. Emme voi pakottaa kansalaista innostumaan sisämarkkinoista. Ja mikä tarkastellaan tätä 12 toimenpidettä, jotka liittyvät tähän sisämarkkinoiden toimintaa edistävään kokonaispakettiin. Siinä on yhteiskunnalliseltakin kannalta merkittäviä, relevantteja toimia. Tietystikin tarvitsemme kansalaisten luottamusta ja tukea sisämarkkinoiden edistämiseksi. Joskus on kyse tiedotuksesta. Sisämarkkinoiden edut ovat aivan ilmeisiä. Hyöty on aivan ilmeinen, mutta kun tarkastellaan uutisia, niin vain huonot uutiset pääsevät lehtien etusivuille. Tiedotus ei aina toimi. Joskus kuulemme vain huonot uutiset. Minun nähdäkseni kansalaisten tuki täytyy voittaa sisämarkkinoiden puolelle. Tämä nähdäkseni on, olisi erittäin tärkeää. Ja nämä, näiden 12 toimen joukosta näette, löydätte useita elementtejä, joilla on myöskin yhteiskunnallinen ulottuvuus, kun sisämarkkinoita pyritään edistämään. No hyvä. Kiitoksia. Haluaako joku vielä esittää uuden kysymyksen vai riittävätkö vastaukset? Ehkäpä minä sitten voisin ottaa sille muutaman seikan ministeri kanssanne, koska tilaisuus tässä tuli. Palaan tässä vielä intoonne pk-yritysten tukipaketissa. Haluaisin nyt tiedustella, miten tätä voitaisiin viedä paremmin täytäntöönpano. Meillähän on määräyksiä kylläkin PK-testejä varten tässä paketissa, että voitaisiin selvittää, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä on PK-yrityksiin. Kyllä tässä tarvitaan komission suuntaan enemmän paineita tietääkseni mitä oikein tapahtuu, kun me puhumme täällä vaikutusten arvioinnista. Mielestäni se on onnistunut yleensä hyvin, mutta ehkä tässä pitäisi olla sellainen perusolettava, että lainsäädännössä, kun on kyse pk-yrityksistä, pitäisi olla jotain poikkeuksia. Se olisi tavallaan jo sisäänrakennettu järjestelmän, niin että pk-yritykset ovat mukana, niin se on enemmän kuin poikkeus oikeastaan nykyään kuin sääntö. Ehkä jos kiinnostusta löytyy, voitaisiin tätä asiaa viedä eteenpäin yhdessä, jos joku pitää sitä hyvänä ajatuksena. Tämä nyt ensinnä. Toiseksi, me olemme olleet kiinnostuneita teidän käsityksistänne, kun totesitte itsekin olette siirtymässä hyvin tärkeään vaiheeseen puheenjohtajakaudella. Ne saavutukset ovat olleet suuret. Niin mikä olisi teidän viestinne meille? Mihin meidän pitäisi keskittyä? seuraavan vuoden tai yli vuoden aikana tässä valiokunnassa? Onko teillä mitään erityistä viestiä annettavananne meille? So thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Tämän pienen yrityspaketin keskivaiheen arvion tavoitteena oli tarttua koko ongelmatiikkaan. Olen myös puheenjohtajakauden aikana oppinut, että joskus asioita pitää toistaa, ja sekin on saavutus, koska se pitää ajatukset esityslistalla. Myös tässä Small Business Actissa, ja kun ajatellaan PK-yrityksiä, koska tämä älykäs säätely, esimerkiksi tämä ajatusta pienet yritykset ovat tärkeitä, niin tiedämme, että tämä toteuttaminen hallitusten päivittäisessä politiikassa ei ole helppoa. Meillä on nyt tässä periaatteita, joita pitäisi toteuttaa hallitusten päivittäisessä politiikassa. Hallituksessa meillä on paljon kokouksia, meidän täytyy pitää nämä periaatteet mielessä. Ja tarkastella asioita niiden valossa. parlamentit ja muut usein haluavat edistää uutta lainsäädäntöä, jotka ne ole kuitenkaan kiinnostuneita oman työn säätelystä. Tänne kysymys on tämä PK-yritysten kategoria sinällään. Kollegat sanovat minulle, että tässä tässä maassa 90 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä. Ja me siis luomme erityislainsäädäntöä jollekin, joka on 99 prosenttia yrityselämästä. Sulla herää kysymys, kuinka relevantti tämä pk-yritysten kategoria on? Esimerkiksi äh, pienten entiteettien tilinpitovaatimusten muuttaminen, vaan uuden kategorian uudet puitteet, joita ei normaalisti ole olemassa. Kysymys on siis pienestä yrityksestä, jos, jolla on alle 10 työntekijää. Ne vaativat erityiskohtelua. Kysymys on, mitä erityiskohtelua ne vaativat? En ole koskaan nähnyt hallitusta, joka sanoisi, että me vastustamme pk-yrityksiä. Jokainen yritys rakastaa niitä. Kysymys on siitä, miten voimme rakastaa pk-yrityksiä. Miten voimme hyödyllisesti tukea niitä. Millä me voimme tehdä poikkeuksia niiden puolesta. Tämä PK-yritykset ja vain, vain tämä toimenpiteiden kertaluonteisuuden huomioon ottaminen hallitusten toiminnassa on tärkeää, mutta ei liian helppoa. Kaksi asiaa, jotka Unkarin puheenjohtajakaudella näin viimeisen kymmenen päivän aikana, niin – Meillä on tämä patenttisopu, johon liittyy meillä tämä poikkeuksellinen kokous ja sen jälkeen parlamentti ja neuvosto. ne käsittelee asiaa. Tämä eurooppalainen yritys on tärkeä kysymys. Olemme työskennelleet kovasti tämän asian parissa. Olemme pyrkineet jonkinlaiseen sopimukseen, mutta enpä ole varma. Asiat muuttuvat päivittäin. Tässä meillä on ehkä vielä jotain saavutettavaa. Ja parlamentti voi auttaa meitä. Rohkaisisin ottamaan kaikki askeleet, jotka vahvistavat Eurooppaa, teollisuutta ja yrityksiä, lisäävät niiden kilpailukykyä, auttavat niitä markkinoille pääsyssä, rahoituksen saamisessa, vähentävät hallintotaakkaa. Tämä on tärkeää. Yksi asia, mitä ei pitäisi unohtaa. Suurin osa Eurooppaa suurin ei ole asemassa aloittaa valtavaa elvytyspakettia talouden elvyttämiseksi. Me voimme vähentää yritysten taakkoja, että ne voivat toimia vapaammin ja aktiivisemmin. Valitettavasti nyt ei ole aika lanserata suuria elvytyspaketteja missään maassa. Nyt voimme tarjota vähemmän byrokratiaa, parempaa parempaa innovaatiopolitiikkaa, parempaa markkinoille pääsyä. Um, uh, Vielä haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte kokoukseemme viimeistä kertaa tässä ominaisuudessa, mutta toivottavasti jatkamme yhteydenpitoa. Te olette yhtä innokas ollut kuin mekin näissä sisämarkkina, yhtenäismarkkina-asioissa, sisämarkkinoiden kaikki ne ulottuvuuksineen, yhteiskunnallisineen ulottuvuuksineenkin – on meille tärkeää. Me toivomme teille, toivotamme teillä vielä onnea viime päivien aikana kaudellanne kaikissa näissä kysymyksissä, jotka ovat tärkeitä. Toivottavasti jatkossakin olette tärkeässä osassa kilpailukykyneuvoston tiimalta, koska tämä on antanut nyt uutta nostetta sille neuvostolle teidän ansiostanne. Pyytäisin, että voimme kaikki kiittää teitä antamalla suosionosoitukset ja lykkyä tyköön. Um, and I'm also very pleased. Olen myös iloinen, että voin antaa teille unkariksi raportin meidän vierailustamme. Siellä on teistäkin kuvia, pikkumuisto teidän ajostanne täällä. Um, um, no niin, viiden minuutin tauko ennen kuin jatkamme kymmeneltä. Tehän tiedätte, että meillä on kuuleminen tulossa Täällä ei ole ihan kaikkia nimikortteja vielä esillä. Kärsivällisyyttä pyydän siis. Yritäkää nyt löytää suurin piirtein, missä kunkin paikka on. Sitten kuluttajaoikeuspaketilla saamme tuen ja sitten menemmekin jo kuulemiseen. Uh, um, Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että etsitte paikkanne. Tervetuloa kaikki. Ennen kaikkea haluaisin toivota tervetulleeksi ne, jotka ovat tulleet kuulemiseen tullin uuden aikaistamisesta. On hauska nähdä näin paljon väkeä varsinkin lämmin tervetuloa toivotus alustajille, esittelen heidät myöhemmin. Me aloitamme kuitenkin hiukkasen myöhässä nyt. Valiokunnalla on erittäin tärkeä tehtävä ennen kuin me menemme kuulemiseen. Se joudut ottamaan tähän väliin aikataulusyistä. Me annamme nyt tukeemme lopulliselle sopimukselle, jonka esittelijä ja varjoesittelijät saivat ministerineuvoston kanssa aikaan – tekstistä kuluttajaoikeusdirektiiviksi. Esitänkin teille tätä hyväksyttäväksi. Otetaan yhtenä ryhmänä koko teksti neuvostolta, konsolidoitu teksti. Äänestämme tai me otamme huomioon vastaavuustaulukoista myös lausunnot neuvostolta ja meiltä. Sopimuksen kaksi osaa ovat tässä siis myös vastaavuustaulukoista. Tämä on sisämarkkinavaliokunnan jäsenillä, täällä on nyt muitakin jäseniä paikalla, kerrottaa kuitenkin, kertokaa tästä ennen äänestystä. Taino Wallis, tervetuloa myös. Hän on lausunnonvalmistelija oikeudessa asioiden valiokunnassa. Tiedän, että hänkin on innokas antamaan tukensa koko paketille. Nyt tarkoituksena on, jos sopii, niin kuullaan lyhyesti esittelijää tai esit- Hans-Peter Mayer, koska Andre Schwab ei ole paikalla, ja Rova Gebhardt haluaa myös puhua. Rova Wollislien ei haluakaan. Selvä. Sen jälkeen suoraan äänestyksen toimittamiseen. Jos teillä kortit on mukana, niin me hoidamme tämän koneäänestyksen, että saadaan tämä myös pöytäkirjoihin. Ensinnäkin kuullaanpa virkkaa tekevää esittelijää. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä puhun tässä nyt esittelijän Andreas Schwabin nimissä, joka valitettavasti eilen ja tänään ei pääse paikalle, koska hän on kauan suunnitellut kauan sitten sovitulla ulkomaan matkalla. Hän halusi kiittää kaikkia erilaisesta yhteistyöstä ja varjoesittelijöiden merkittävästä panoksesta. Hän halusi kiittää myöskin valiokunnan puheenjohtajaa, sihteeristä, kaikkia työntekijöitä ja myöskin lämpimästi hän halusi kiittää komissiota ja neuvoston puheenjohtajamaata. Kaiken kaikkiaan velvollisuus on nyt saatu voimakkaasti mukaan, varsinkin otsakkeessa viisi on saatu monia kriittisiä seikkoja mukaan, tärkeitä seikkoja, uusiakin elementtejä. Onnistuttiin pitämään kiinni kohdassa neljä kaiken kaikkiaan olemme pystyneet myönteisellä tavalla parantamaan oikeudellisesti sitovalla tavalla kuluttajien oikeuksia Euroopassa. Direktiivin keskeinen osa on otsake kolme, etämyynti ja oveltavelle myynti. Siellä enimmäkseen parlamentin vaatimukset ovat toteutuneet. Kuluttajan turvallisuus ja suojelu paranevat. Ja myöskin nettikaupassa on uutta turvallisuutta kuluttajan kannalta katsottuna. Eilen keskustelimme asiasta vielä lyhyesti. Uskon, että sääntelyteksti on nyt selkeä ja täytäntöönpanon täytyy myöskin toteutua selkeällä tavalla ja tästä selkeydestä komission täytyy huolehtia. Joissakin kohdin parlamenttilisissa toimivat hieman erilaisia ratkaisuja. Katson kuitenkin, että nyt aikaan saatu kompromissi on kaikkien kannalta hyväksyttävissä. Olemme saavuttaneet paljon. Kompromissi kuitenkin tarkoittaa aina sitä, että kumpikin osapuoli antaa periksi. Tässä tapauksessa oli erittäin hyvä asia se, että kaikki konsensukseen pyrkivät ja päättäväiset pyrkimykset ovat onnistuneet. Alkuperäinen komission teksti ja neuvoston teksti ovat merkittävästi saaneet parannusta parlamentin ponnisteluiden myötä. Olen vakuuttunut siitä, että toisessa käsittelyssä emme olisi päässeet parempaan ratkaisuun. Sen vuoksi kansanpuolen ryhmä ja esittelijä haluaisivat nyt, että tämä teksti hyväksytään. Esittelijän nimissä haluaisin kiittää kaikkia ja toivoa, että kaikki myöskin ovat äänestämässä tämän tekstin puolesta. Uh, äh, Mrs. Rova Gebhardt. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Työ oli ankaraa kiivasta, joskus kiistanaistakin. Hyvin paljon käytiin sisäistä kädenvääntöä, mutta uskon, että lopputulos, joka nyt meillä on edessämme, on sellainen tulos, jonka voimme aivan hyvin hyväksyä. Ei tämä ole ollenkaan huono, epäkelpo kompromissi. Erityisesti pidän tärkeänä sitä, että tiedonantovelvollisuus velvollisuus on toteutunut. Tavallinen kansalainen tietää, mihin hän ryhtyy, kun hän jotakin ostaa. Ja juuri tähän nyt on päästy. Hienoa, että näin on. Tämä on suuri edistysaskel. Erittäin myönteisenä pidän myöskin sitä, että digitaaliala saatiin mukaan. Alun perin tämä ei ollut mukana. Tämänkin suhteen pystymme tekemään selväksi, että mikäli ostaa internetistä, niin kuluttajan suoja varmistuu tässäkin suhteessa. Ja kokonaishinta täytyy nähdä ennen kuin kuluttaja vahvistaa sen, että haluaa netistä jotakin ostaa. Tämä tuo oikeudesta varmuutta kuluttajille. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Siksi voin tänään todellakin suositella oman ryhmäni nimissä, että tämä erittäin myönteinen kompromissi myöskin hyväksytään. Uh, thank you. Um... Kiitoksia. Muitakin varjesittelyitä on paikalla, voisitko puhua lyhyesti, jos haluat. On Kiitoksia ihan nopeasti. Ryhmäni, ALDE-ryhmää myös tekst, tukee tekstiä kahdesta syystä ennen kaikkea. Ensinnäkin ei kyse ole pelkästään tasapainosta poliittisen ryhmien kesken tai toimielinten kesken, vaikka sekin tärkeää on toki. Kyse on myös tasapainosta kuluttajan etunäkökohtien ja yritysten etunäkökohtien välillä. Näin tämä on merkittävä tuki myös yhtenäismarkkinoille. On erittäin tärkeää meidän kannaltamme ja tästä on syytä olla iloinen, että esittelijöiden uurastuksen ansiosta meillä on yksimielisyys poliittisten ryhmien kesken ja se on kaikkien kansalaisten edun mukaista. Selvä merkki myös heille siitä, mihin suuntaan me haluamme mennä, kun ajatellaan aivan kansalaisten ja yritysten arkea Euroopassa. Kiitoksia kovasti. Ei kai muita puheenvuoropyyntöjä olekaan parlamentin puolelta. Neuvosto ja komissiokin ovat paikalla. Ehkä voisin pyytää että neuvostosta Rova Kötös sanoo muutaman sanan ja sitten Romi Schiu komissiosta. Elnök mä nagyon köszönöm. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ilo olla täällä tänään. Ja kuten ministeri puoli tuntia sitten juuri sanoi liittyen keskusteluihin, tästä Euroopan patenttijärjestelmästä. Tämäkin on samanlainen historiallinen hetki Unkarin puheenjohtajakaudella. Ja sanoisin samaa kuin tammikuussa, kun ensi kertaa edustin Unkaria valiokunnassani. Sanoin, että tässä on pohjohtajakautemme avainprioriteetti. Me haluamme harjoittaa parlamenttiystävällistä puheenjohtajuutta. Me olemme nyt kesäkuussa ja pystymme sanomaan, että olemme saavuttaneet sopimuksen tästä avainasiakokonaisuudesta. Se osoittaa, että me olemme olleet parlamenttiystävällinen puheenjohtajamaa mainitusta syistä. Me uskomme, että tämä sopimus on tasapainoinen sekä kuluttajan että yrittäjän puolesta. Tämä on hieno kompromissi ja olemme kiitollisia kaikille sidosryhmille. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Michu komission puolesta. Good morning to everybody. Hyvää huomenta kaikille. Halusin vain lisätä erään seikan. Minäkin olen erittäin tyytyväinen ja minäkin pidän erittäin ja niitä kaikkia intensiivisiä kokouksia, joita meillä oli yhdessä puheenjohtajamaan ja parlamentin kanssa. Me kaikki sitoudumme erittäin intensiivisiin keskusteluihin, jotka sitten kantoivat hedelmää, ja tulos on tänään nyt nähtävissä. Komissionkin puolella me katsomme, että nyt tehty ehdotus on erittäin hyvin tasapainossa sekä kuluttajien että myyjien kannalta katsottuna. Kiitoksia tästä erittäin rakentavasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Minäkin haluaisin puheenjohtajana kiittää kaikille esittelijöille, varjoesittelijöille, neuvostolle ja komissiolle. Kaikki ovat ahkerasti tehneet töitä tämän tuloksen hyväksi. No niin, nyt kolme kohtaa yhtenä ryhmänä äänestykseen. Koneäänestyksen äänestys alkaa. No. Put your card in the other way around. Mm. Okay. Has everybody... Selvä, ovatko kaikki äänestäneet? Yksi kortti, mutta joku ei ole äänestänyt. Kortti on paikalla, mutta nappia ei painettu. Yksi ääni meni ja siis äänestys päättyy. Eli hyväksytty 28 puolesta, kolme tyhjää. Kiitoksia. osoitukset kaikille varjosittelijoille ja esittelijälle. Uh, so those No niin, nämä tekstit saavat allekirjoituksen poliittisen ryhmien puheenjohtajilta ja menee täysistuntoon ensi viikolla. Nyt kuulemiseen. Toivottavasti moni jäsen jää paikalle. Jos joudutte lähtemään, pyytäisin, että liukkaasti lähdette ja hiljaa. Nimittäin tässä on nyt aikaa tuhraantunut, mutta toivottavasti alustajammekin ymmärtävät tämän nyt lyhyt hetki, että kaikki pääsevät paikoilleen ja sitten aloitamme. Uh, so I am keen to, um... No niin, nyt haluaisin jo aloitella. Pyytäisinkin, että jos käytte keskustelua, niin äh, salin ulkopuolella jäsenet, jotka takana istuvat, voisivat ehkä tulla salin etuosaan, niin saamme lisätilaa myös vierailijoille, jotka ehkä haluavat kuulla kuulemistilaisuuden Good. Well... No niin, vielä kerran tervetuloa kuulemistilaisuuteen. Tervetuloa myös ne, jotka seuraavat meitä verkossa. Kuulittekin, että me aloitimme jo vähän myöhässä, mutta olette tervetulleita sielläkin päässä. Muistuttaisin vain kaikille, jotka täällä puhuvat. Uh, I think that, uh, as far as... Jos ajatellaan verkkoa lähetystä, niin kamera kyllä löytää tätä automaattisesti, kun panette mikrofonin päälle tämä tiedoksi alustajille. Tervetuloa myös esittelijämme. Meidän valiokuntaloitteisessa mietinnössämme tullin uuden aikaistamisessa herra Matteo Salvini, hän on täällä myös ja lopuksi puhuu myös. Kiitoksia kovasti hänelle ja hänen porukalleen ja myös varjoesittelijöille kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Tämähän on osa tätä työtä, näitä ajatuksia, jotka ovat mukana valiokunta mietinnössä aiheena tulin uudenaikaistaminen. Tämä kuuluu varsin hyvin valiokunnalle ja olemme iloisia, että saamme kuulla asiantuntijoita ja miettiä näitä asioita. Tervetuloa kaikkiin. Aikataulu on tiukka, kukin saa viisi minuuttia. Me olemme kaikki jo saaneetkin heidät alustuksensa ja kalvonsa ja voitte itse tutustua niihin. Ja todella täytyy pitäytyä nyt tiukasti aikarajoihin. Esitänkin, että koska aloitimme myöhässäkin, että otamme ensimmäisen osion. Siinä puhutaan kilpailukyvyn edistämisestä, sitten kysymykset jäseniltä ja vastaukset niihin. Sitten ehkä yhdistämme kakkos- ja kolmososiot. Näin voimme voittaa Hykkosen aikaa. Voimme lopuksi ottaa vastaukset yhteisiin kysymyksiin, kun ajatellaan tuloksellista valvontaa ja yhteistyön vahvistamista, niin ne aika hyvin menevät yhteen. Eli ne osiot yhdistetään. Näin aiomme tehdä. Sitten 12.30 täytyy lopettaa. Herra Salvini sanoihin, näin on tarkoitus toimia tänään Ensinnä kilpailukyvyn edistäminen osio. Neljä puhujaa. Miroslav Zilinski, hän on tullipolitiikasta vastuussa oleva johtaja Euroopan komissiossa. Tuttu naama täällä, koska hän on täällä usein ollut kertomassa lainsäädäntöaloitteista. Sitten olen iloinen, että Susan Eichner on myös täällä, hän on varajohtaja maailman tullijärjestössä. Hän on hyvin tärkeässä asemassa koko kysymyksessä, kun puhumme tulliyhteistyöstä ja tullin uuden aikaistamista. Sitten asiantuntija Puolasta, Hubert Jadzik, tässä nyt hiukkasen teidän väkivaltaan nimillenne. Hän Price Waterhouse PricewaterhouseCoopersissa ja hän on siellä myös tulliverkostotyöryhmässä. Lopuksi vielä henkilö, joka tekee työtä paljon joka päivä Tullin kanssa. Keith Vaughan, hän johtaa UPS Euroopassa. Hän varmaan kertoo, kuinka paljon paketteja oikeastaan heidän kauttaan kulkee, niin saatte hiukkasen ajatuksen mittakaavasta. Eli hauskaa, että hän kertoo käytännön kokemuksistaan tänään. Ensinnä siis viisi minuuttia, herra Zilinski. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri ilo ja kunnia nyt puhua täällä ensimmäisenä. Yritän tämän tyypistää viiteen minuuttiin. Keskitynkin vain ja ainoastaan nykytilanteeseen uudistetun tullikoodeksin suhteen. Eli puhun pelkästään MCCstä, en muista asioista, mutta tietystikin kyse ei pelkästään tullikoodeksista, vaan tullissa on kyse paljon muustakin. En ole varma, voinko nyt näyttää nämä kalvot täällä. Onnistuuko tämä vai ei? Yeah, sorry, we're a bit behind with your slides today. No nyt hiukkasen jäljessä tulemme kalvojen kanssa, mutta hetki, niin sitten saatte kalvon, voitte kyllä aloittaa, ne tulevat perässä. Very much. Kiitoksia paljon. Kun me puhumme nyt uudistetun tulikoodeksin uudelleen muokkaamisesta, emme oikeastaan halua avata keskustelua, vaan tarkoituksena on päästä kolmeen tavoitteeseen MCCn suhteen. Ensinnäkin haluamme lykätä sen täytäntöönpanoa monestakin syystä. Meidän täytyy ensin kehittää tietokanto- tietojärjestelmiä esimerkiksi. Toinen syy liittyy MCCn tullikoodeksin mukauttamiseen Lissabonin sopimukseen. Sekin täytyy hoitaa kuntoon ensin. Ja sama kun tarkastamme täytäntöönpanon säännöksiä, meidän täytyy tarkastella delegoituja valtaoikeuksia ja täytäntöönpano-oikeuksia, jotka liittyvät MCC-hen Lisäksi meidän täytyy tehdä joitakin oikaisuja, jotka ovat seurausta siitä työstä, jota on tehty, kun on kehitetty tulliin liittyvää tai tullia sivuavaa lainsäädäntöä. Olemme pyrkineet rajoittamaan muutokset mahdollisimman pieniksi muutoksiksi Haluamme olla uskollisia alkuperäiselle komission ja parlamentin pyrkimykselle, jota ilmensi vuoden 2008 äänestys. Meillä on kuitenkin kunnianhimoinen täytäntöönpanoaikataulu. Uutta tulikohdeksia tarvitaan liike tarpeita varten ja Eurooppaa varten. Olemme kehittäneet erittäin selkeät kriteerit oikaisuja varten. Ensinnäkin tehdään tekstimuutoksia, jotka ovat yksinkertaisia. Euroopan yhteisö, sana täyttää, täytyy muuttaa Euroopan unionin sanaksi ja monia muitakin tällaisia muutoksia, toimituksellisia muutoksia seuraa erinäisistä lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat taustalla. Niin ikään meidän täytyy ottaa huomioon prinsessprosessien mallintaminen. Mä vain... Meillä on nyt tässä käytössä erittäin tärkeä väline, jota voidaan käyttää hyväksi. Samalla kun laaditaan oikeudellisia säännöksiä, tarkastamme tätä prosessia. Täten voimme välttyä virheiltä ja myöskin yllätyksiltä. Täytyy ottaa myöskin huomioon tämän ohjeistyön tulokset. Täytyy myöskin ottaa huomioon nykytilanne ja aikataulutus. 19. toukokuuta lähetettiin kirje Unkarin puheenjohtajamaalle ja Inkovaliokunnan puheenjohtajalle. Ja siinä selitettiin niitä poliittisia tarkoitusperiaatteita takana ja halusimme luoda yhteisymmärrystä muutosten tueksi. Lisäksi olimme ottaneet yhteyttä Unkarin puheenjohtajamaana ja tietysti myöskin tuleviin puheenjohtajamaihin Puolaan ja Tanskaan. Olemme myöskin vastanneet joihinkin kysymyksiin, joita Euroopan parlamentin jäsenet ovat osoittaneet komissiolle. Erittäin tärkeä kysymys liittyy siihen, että uudelleen muokataan, ei niinkään muuteta koodeksia. Emme halua toistaa samaa keskustelua, jota aiemmin jo käytiin. Emme halua avata koko pakettia. Bisnesprosessien mallintaminen täytyy hoitaa kuntoon ja myöskin delegoidut säännökset ja MCCIP-kysymys täytyy hoitaa myöskin kuntoon. Tämän vuoden marraskuun mennessä lisäksi niin täytyy ratkaista monia muita kysymyksiä. Nyt olemme parhaillaan keskustelemassa siitä, mitä olemme parhaillaan keskustelemassa kaikkien asianosaisten kanssa ja tämän alan kanssa. Tilanne on erittäin monimutkainen, koska täytäntöönpanon säännöksiä tarvitaan uudistetun tulikohdeksin täytäntöönpanemiseksi ja kyse myöskin täytäntöönpanon asetuksista, täytäntöönpanon säädöksistä ja tilkoiduista säädöksistä, joten tämä on ikään kuin kaksinkertaista työtä. Kuitenkin olemme sitoutuneet toimittamaan työn valmiiksi lupauksemme mukaisesti. Me olemme kyllä valmiita pohtimaan kaikkia mahdollisuuksia, olemme valmiita keskustelemaan. Me pidämme teidät myöskin ajan tasalla, sekä teidät että neuvoston. Meidän tarkoituksenamme on edelleenkin se, että kollegio voi hyväksyä tekstin ja lähettää sen teille vielä tämän vuoden aikana. Haluamme nimittäin välttyä sellaiselta tilanteelta, että komissio lähettää ehdotuksen vasta joulukuussa tai tammikuun alussa, ja sitten kaikki ovat äimän käkenä. Me kyllä pidämme teidät ajan tasalla. Kiitos. Tässä kaikki, mitä haluaisin sanoa, puheenjohtaja. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Zilinski ohjelman käynnistämisestä ja nyt tiedämme, mitä me teemme Salvinen mietinnön parissa. Me valmistaudumme tavallaan tähän, että tietoisuus kasvaisi ennen kuin päästään pidemmälle. Silinskin kalvoista on myös kappaleet paketissanne ja kaikki tulee myös meidän verkkosivullemme kokouksen jälkeen. Seuraavaksi Susan Aiknet maailman tulijärjestöstä. Kalvot tulevat esille tässä tietokone kovin hitaasti nyt toimii, mutta kalvot on kyllä meidän kansioissammekin. Tältä se näyttää. Voitte alkaa etsiä niitä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kutsusta. On ilo olla täällä VCOn puolesta parlamentin kuulemisessa. Minua on pyydetty selittämään meidän toimistamme tullin uudenaikaistamiseksi ja tullin kilpailukyvyn kohentamiseksi, mutta totta kai ajatellen, miten jäsenet ja kauppa voisi olla kilpailukykyisempi. Me olemme kansainvälinen järjestö ja kun me puhumme VCOsta, niin yleensä on kyse 177 jäsenestä EU mukaan lukien. Se on hyvin aktiivinen komissiokin jäsenvaltioiden rinnalla. Meidän missiolausunnossamme lausunnossamme se on varmasti vain tuttua tekstiä teille, koska se, nämä pyrinnöt eivät ole kovin erilaisia Euroopan unionin pyrinnöistäkään tai jäsenvaltioiden pyrkimyksistä. Me pyrimme varmistamaan sen, että kaikki 177 jäsentä löytävät oman paikkansa Me Voitte hyvin kuvitella, että enemmistö on kehitysmaita. Haasteenamme on erilainen kuin EU-ssa tavallaan mutta verrattavissa toki huomannette, että yksi tavoitteista on myös tulojen kerääminen. Se koskee ennen kaikkia kehitysmaita, mutta totta kai kaikki harjoittamamme toiminta tähtää siihen, että kilpailukyky lisääntyisi. Me haluamme auttaa jäseniämme välineiden käytössä – käyttää yhdenmukaistettuja järjestelmiä. Tunnette varsin hyvin tämän Kioton yleissopimus niin ikään. Haluamme yhdenmukaista täytäntöönpanoa, yksinkertaistaa menettelyjä, yhdenmukaistaa menettelyjä, yhden ikkunan mallit. Haluamme lisätä myös tullin integriteettiä, tullilaitosten välistä yhteistyötä, rakentaa kapasiteettia monissa jäsenvaltioissa ja monen jäsenvaltion tuella. Ja myös kumppanuutta haluamme edistää kaupankäynnin ja tullin kesken. Sitten tärkeimmät haasteemme. Seuraava kalvo, kiitos, kiitos. Tärkeimmät haisteet, haasteet, en niihin nyt mene yksityiskohtaisemmin, vastaavat aika lailla myös haasteita, joita kaikilla jäsenillämmekin on. Tässä on yhteenveto haasteista sitten tärkeimmät toimintamuotomme, nekin vaikuttavat samanlaisilta kuin EUn tavoitteet tai jäsenten tavoitteet mainitsinkin jo, mitkä ovat tärkeimmät puolet. Haluamme varmistaa sen, että kaikki jäsenet löytävät paikkansa kaupan helpottaminen, tullin tehokkuus, tekninen yhteistyö, Tämä on ydintoimintaamme työssämme. Meillä on hyvin samanlaisia toimintatapoja kuin EUlla. Meillä on oma yhteysryhmämme, neuvoantava työryhmä. He auttavat työtämme ottamalla esille eri huolia kaupankäynnissä niin, että VCO-toimenpiteet ovat myös sellaisia, että jäsenet voivat täytäntöön pannot, panna. Mutta täytyy miettiä, mitä tulli tarvitsee, mutta toisaalta mitä kaupankäynti tarvitsee. Meillä on myös uuden aikaisetun, uuden tullikoodeksi. Nämä vastaavat aika paljon myös EUn pyrkimyksiä tullin uudenaikaistamisessa – Teemme tässä läheistä yhteistyötä EUn jäsenvaltioiden kanssa, totta kai myös komission kanssa varsinkin taksut pääosaston kanssa. Kaksi kalvoa jo eteenpäin. Tässä nyt ei ole kovin paljon aikaa, mutta kuitenkin haluaisin sanoa sen verran, että 2008 me hyväksyimme tullitiekartan, eli Tästä päästään tulilaitoksessa uudelle vuosituhannelle. Siinä on oma strategiansa. Se on samantyyppinen kuin täälläkin. Samoihin aikoihin sitä kehiteltiinkin. Haasteet edellyttävät, että tulli etsi uusia menetelmiä pystytä, pystyäkseen vastaamaan uusiin tarpeisiin, tarjo, luomaan standardeja, protokolloja, strukturoidumpaan yhteistyötä, rajanhallintaa, riskinhallintaa, on monenlaisia aloitteita olemassa. En, no niin, tässä täytyy lopetella tässä kyllä kalvoissa on enemmän tietoja vastaan mieluusti kysymyksiin. Sitten muut kysymykset, turvallisuusvalvonta, ehkä voidaan ottaa sitten seuraavassa paneelissa. Kiitos. Well, Kiitoksia kovasti kalvothan meillä onkin ja siellä on paljon mielenkiintoista tietoa tämän lisäksi muistakin välineistä. Kiitoksia kovasti niistä. Erityisesti meitä kiinnostaa tämä tulli 21. vuosituhannelle. Se on osa meidänkin työtämme. Sitten eteenpäin käytännön ihmisiltä, mitä he haluavat meidän toteuttavan osana työtämme. Eli ensinnäkin herra Jar Jadrzik. Hän voi kertoa, miten hänen nimensä oikein äänetään. En ole tässä kotiläksi oikein tehnyt. Sitten herra Von. Herra Rova Hansli kauttanee minua. Se ei kuulunut tulkkien korviin. Uh, uh, uh, Minä olen Price Waterhouse Coopersin palveluksessa Puolassa epäsuorien verojen verokysymysten parissa. Ja minulla on asiakkaana isoja yrityksiä, jotka työskentelevät sisämarkkinoilla ja minä annan tulliin liittyviä, liittyvää neuvontaa. Ja tämän esityksen aikana pyrin kuvaamaan teille sitä, mitä yritykset ajattelevat eh, tullikoodiston uudistamisesta ja miten ne voivat estää kilpailukykyään sisämarkkinoilla ja myöskin laajemmin globaalissa kaupassa. Tullikoodiston uudistaminen. Isän kysymys minulle on, että kun me olemme yritysten kanssa tekemisessä, niin yritykset eivät tunte, tunne nykyaikaistettua tullikoodeksia kovin hyvin. Vaikka asetus julkaistiin pari vuotta sitten, työtä ei ole vielä viety loppuun. Joten olennainen osa uudistetusta tullikoodistosta on vielä valmistumatta. Eli tarkoittaa täytäntöönpanoasetuksia. Eli mitään bisnessuunnitelmaa ei tälle vielä voi perustaa. Sitten mitä tulee tulijärjestelmään toteuttamiseen ATKlla ja miten tulee tähän yhden tiskin tullipalveluihin, niin tämä vaikuttaa epärealistiselta yritysten kannalta tällä hetkellä, koska viranomaiset käyttävät erilaista informaatioteknologiaa esimerkiksi tullausilmoituksiin. Ja samaan aikaan tullisäädösten tulkinta eri viranomaisissa on pikkaisen epäjohdonmukaista. Toisaalta myönteisinä pysyäksemme nämä autorisoidut taloudelliset toimijat ja tämä status. Tämä vaikuttaa olevan yhä tärkeämpää sisämarkkinoiden yrityksille. Ja tämä perustuu myös äskettäisiin kokemuksiin. Voisin sanoa, että tämä koskee myös pk-yrityksiä. Yhä useammat yritykset hakevat tätä statusta ja yhä useampi yritys myös sen saa. Valitettavasti Tämä autorisoidun taloudellisen toimijan status ei tarjoa niinkään montaa helpotusta statuksen omaajalle. Enemmistö yrityksistä, jotka pyrkivät tähän AEO-statukseen, pyrkivät siihen, että ne joutuvat uudistamaan äh, tämän luvan käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä. Joten tämän autorisoinnin taloudellisen toimijastatuksen haltijalla ei ole vielä mitään erityisiä lisäetuja. Jos ajatellaan Varsavan kilpailukyky-workshopia, niin tullisäädösten tärkein tavoite pitäisi olla samassa kuin yritysten tärkein tavoite on. Ja ja nykymaailmassa se on bisneksen vauhti, nopeus. Samoin tullisäädösten yksinkertaisuus ja niiden yhdenmukainen soveltaminen kautta äh, yhtenäismarkkinoiden. Meillä on pari ideaa ja minä puhun nyt yritysten äänellä. Haluaisin tässä uudessa työympäristössä täytäntöön panosääntöjä nykytullikoodille. Se on avain tekijä, joka kertoisi yritykselle, miten toimia uudessa tulliympäristössä. Niillä täytyy olla aikaa perehtyä tähän ja sopeuttaa bisnestä samassa hengessä. Ratkaisevaa on myös, että tarvitaan enemmän fasiliteetteja autorisoitujen tällaisten toimijoiden käytettäväksi. Se voisi liittyä esimerkiksi helpompi tullaus, tulli, velan tai tuonti ALV-maksu. Ja sitten nämä laajemmat ponnistelut on tärkeää, että EU, EUn komissio ryhtyy vaadittaviin toimiin – neuvotellakseen autorisoitujen taloudellisten toimijoiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, kuten on jo tehty Norjan, Japanin ja Sveitsin tapauksessa. Tämä varmasti auttaa yrityksiä kilpailemaan paremmin sisämarkkinoilla. Ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tullisäätely on aivan viimeisintä huutoa. Kiitos. Eh, Sitten viimeisenä tässä osiossa Keith Vaughan. Kiitos. Kalvotkin meillä on. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kaupan alan kontaktiryhmää on neuvoantava elin, jonka komissio perusti avustamaan sitä esimerkiksi uuden tullikoodeksin täytäntöpäräsäännösten laatimiseksi. Siinä ovat edustettuna pääasialliset alan toimijat, jotka ovat jollakin tavalla tekemisissä Euroopan tasolla Tullin kanssa. Kyseessä on foorumi. Sillä ei ole mitään omaa olemassaolon tarkoitusta, eikä sillä ole mitään virallisia edustajia tai yhteisiä kantoja. 24 järjestöä on mukana tässä kontaktiryhmässä La, kaikki ne ovat yhdessä laatineet tämän yhteisen lausuman. Euroopan Parlamentti on sitoutunut yhteisen paneurooppalaisen tuliunin aikaansaamiseksi. Tällainen visio toisi pitkällä aikavälillä säästöjä Euroopan jäsenvaltioille ja tekisi Euroopasta kilpailukykyisemmän markkinapaikan. Jotta tämä voidaan toteuttaa tämä visio, tarvitaan johdonmukaista tukea kautta Euroopan niiden tavoitteiden aikansa toteuttamiseksi, jotka on asetettu. Lisäksi täytyy investoida riittävät resurssit tietojärjestelmien kehittämiseksi ja prosessien kehittämiseksi, jotka ovat soveliaita kaikkien taloudellisten toimijoiden kannalta ja jotka todellakin tukevat ja pönkittävät harmonisointia. Tämä johdonmukainen lähestymistapa edellyttää sitä, että huomiota kiinnitetään kahteen alaan, jotka tällä hetkellä aiheuttavat huolta. Ensinnäkin valtuutetut taloudelliset operaattorit ja keskitetty selvitystoiminta. Valtuutetut taloudelliset toimijat, tällä tarkoitetaan sitä, että yritystä pidetään luotettavana tullikumppanina. Lisäksi kun tarkastellaan investointikustannuksia, aikaa ja resursseja, kyse merkittävistä panoksista. Ja usein PK-yritykset jäävät ulkopuolelle, niin on vaikea päästä mukaan, ja tämä estää tämän ohjelman toimimista. Uudistettu tuli kohdiksi ja täytäntöönpanon että toivottavasti kiinnittävät enemmän huomiota valtuutettuihin tarvisiin toimijoihin antamalla heille käytännön hyötyjä järjestelmän käyttämisestä. Lisäksi täytyy taata järjestelmän helppo käytettävyys ja avoimuus. Kuten tällä hetkellä tiedätte, varsinkin PK-yritykset ovat sellaisessa asemassa, että niitä ei pidetä riittävän merkittävinä, että ne hyväksyttäisiin valtuutetuksi tavallisiksi toimijoiksi. Ja tämä myöskin vesittää Euroopan turvallisuuspyrkimyksiä. Keskitetty selvitys on erittäin keskeisessä asemassa, niin ikään niin kuin komissiokin on todennut. Tämä fasiliteetti mahdollistaisi sen, että yritys voi hoitaa tulliselvityksen yhdessä jäsenvaltiossa, vaikkakin kuljetukset menevät toisen jäsenvaltion kautta lopulliseen päämääränsä. Tällä hetkellä yritysten täytyy käsitellä 27 erilaista tullijärjestelmää, erilaista tietojärjestelmää – Kaikkien tullitoimien hoitaminen yhden ainoan selityspisteen kautta toisi merkittävää hyötyä kustannus säästöön ja myöskin kuluttajan kannalta tämä olisi paljon kätevämpää. Kuluttajakin tulisi hyötyä. Viiveitä on ilmennyt sen vuoksi, että työ on kovin monimutkaista ja teknistä luonteeltaan. Satoja sivuja teknisiä tietoja täytyy tutkia kaikkien talouden toimijoiden taholla ja sitten katsoa, miten toimivat käytännössä. Tällainen monimutkainen ja merkittävä lainsäädäntö täytyy pohtia kuntoon huolella jo ennalta ja lisäksi täytyy varmistaa kunnollinen täytäntöönpano. Jotta alkuperäisiin tavoitteisiin, jotka komissio asetti, voitaisiin päästä, me tarvitsemme muodosempia kuulemisia, meidän täytyy kuulla kaikkia niitä yrityksiä, jotka kaikkein eniten joutuvat uuden lainsäädännön vaikutusten kohteeksi. Nykyistä kuulemismenettelyä täytyy keventää, valtavirtaistaa ja tehostaa. Eri osapuolten kommentit, jotka esitetään komissiolle, pitäisi tehdä tiedoksi kaikille osapuolille, sekä yrityksille että jäsenvaltioille. Täysi avoimuus on tärkeässä asemassa, mikäli halutaan kunnolla pistää täytäntöön uudistettua tulikoodeksia MCCtä, MCCtä sekä itse koodeksi ja täytäntöönpanon säännökset toivottavasti pönkittävät täytäntöönpanoa ja tehostavat sitä ei toisin kuin tällä hetkellä. Tullialan tietojärjestelmiä käytetään syynä sille, että kirjoitetaan sellaisia säännöksiä, jotka eivät edesauta uuden tullikoodeksin täytäntöönpanoa. Sitten kun tullikoodeksia pistetään täytäntöön, IT-tietojärjestelmien ei pidä olla esteenä lainsäädännön laatimiselle tai sen toteuttamiselle, kuten komissaari Shemeta totesi marraskuussa 2010. Euroopan, ki- Euroopan kilpailukyky on merkittävässä asemassa elpymisen aikaansaamiseksi. Kauppaa pitää helpoittaa, byrokratia täytyy leikata ja yritysten kustannustaakkaa täytyy keventää. Nyt vähintäänkin pitäisi olla kaikkien mielessä selvän, selvillä se, että nyt nopeasti pitää toimia näiden tavoitteiden toteamiseksi. Uudistettu, yksinkertaistettu, harmonisoitu EUn tulijärjestelmä olisi merkittävässä asemassa Euroopan unionin tulevan kilpailukyvyn ja kasvun kannalta. Tämä on se visio, jonka parlamentti hyväksyi, kun se hyväksyi uudistetun tullikoodeksin, ja me olemme tästä visiosta teidän kanssanne täysin samaa mieltä. Kiitoksia kovasti. Meillä on kappalet myös teidän kalvoistanne. Sitten eteenpäin. Tässä on aika paljon kysymyksiäkin jo noussut tämän pohjalta. Niihin halutaan totta kai vastaukset. Kun ajatellaan komission esitystä, tehdä muutoksia edellisen strategiaan, joka on tännekin tulossa. Kreutzmann Hanslik puhujaluettelossa. Eli Kreutzmann ensinnä. Kiitoksia paljon. Kuulimme juuri näistä puheenvuoroista, miten tärkeää on, että uudistettu tulli koodiksi saadaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Sen piti tulla voimaan 2013, nyt sitä on lykätty. Haluaisimmekin tietää, minun ryhmäni haluaisi tietää, miten pitkälle sitä on lykätty. Eikö tässä pitäisi hieman nostaa painetta niin, että Viimeistäkin 2014 tämä tuli kodeksi saataisiin käyttöön lykkääminen eteenpäin ja lopullisen toteuttamisaikataulun jättäminen täysin avoimeksi on asia, johon me liberaalit emme kerta kaikkiaan halua nyt mennä mukaan. Minä haluaisin puhua varjoesittelijämme Rova Korholan puolesta, joka ei valitettavasti päässyt paikalle. Ja haluaisin esittää kaksi kysymystä hänen puoleltaan. Ensinnäkin tuliselvitykset. Ne ovat erittäin sel- tärkeitä kilpailukyvyn kannalta Euroopassa, ja elektroniset tuliselvitykset voivat lisätä kilpailukykyä modernisoimalla, tehostamalla selvityksen antamista. Ne reagoivat käyttäjien tarpeisiin. Mutta elektroniseen selvitysjärjestelmään luomisen viivästyminen, eli tämä tavo- vuoden 2013 tavoite vaikuttaa epärealistiselta. Uudistetun tullikoodin mukainen järjestelmä ei ole valmistumassa. Jotkut sanovat, että tämä on puhtaasti poliittinen päätös ja että aikaa tarvitaan lisää. Rova Korhola haluaisi kysyä, millaisia riskejä vuoden 2013 takarajaan liittyy Saavutetaanko tulokset vuoteen 2013 mennessä? No mitä tapahtuu, jos käytetään äh, informaatioteknologiajärjestelmän luomisen enemmän aikaan? Ja sitten hän haluaisi esittää myös kysymyksen valtuutetuista taloudellisista toimijoista. Mitkä ovat pääaskeleet, jotka pitää ottaa, jotta saadaan bisnestoimijat hakemaan tuota statusta, mutta Uskon, että viimeisin puhuja ja vastasi tuohon kysymykseen, mutta jos voisitte vähän selkeyttää asiaa lisää, olisin kiitollinen. Kiitos. Kiitoksia. Rova Ryyle. Kiitos. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Minunkin silmäni pisti tietystikin se, että tässä on monia ristiriitaisuuksia. Meidän ryhmämme on tukenut sitä, että täytäntöönpanoa lykätään tuonemmaksi, koska katsoimme, että ei ole järkevää ryhtyä toimiin ennen kuin järjestelmä on kunnossa. Ja käytännön syistä haluttiin ensin hoitaa kuntoon tietojärjestelmät. Minä kuitenkin hämmästyttää näistä esityksistä paistava tosiasia, joka liittyy näihin käytänteiden mukauttamiseen ja aikataulutukseen. Minun hämmästyttää se, että kaikki tuntuu vain monimutkaistuvan. Minun mielestäni tämä on erittäin kulmallista. Ei, lykkäämisen tarkoituksena oli ollut se, että uuteen uskoon täysin muokata nämä säännöt ja menettelyt, ja että niistä tulee vain monimutkaisempia. Tietystikin täällä mainittiin myöskin se, että asianosaisia kuultiin liian vähän. Minun mielestäni usein on kuultu tämä sama valituksen aihe. Meidän pitäisi varmistaa, että tulijärjestelmä palvelee sen käyttäjiä eikä päinvastoin mikäli kuulemme käyttäjiltä, varsinaisilta asiakkailta valituksen, niin nämä pitää ottaa kyllä vakavasti. Mitä ensimmäiseen puheenvuoroon tulee, niin eilen jo puhuttiin tullikysymyksistä ja siihen liittyvistä haasteista ja vaatimuksesta. Täällä viitattiin myöskin niihin vaatimuksiin, joita poliittisella puolella asetetaan tullikoodeksille. En kuitenkaan halua, että koodeksista tulee vain monimutkaisempi, joten halusinkin kuulla, miten tästä ongelmasta nyt päästään yli. Good, um, thank you, perhaps. Kiitoksia kovasti. Ehkä minäkin lisään jotain, koska olen tässä varjosittelijänä minäkin. Kaksi selvää asiaa on tullut esille. Ensinnäkin nämä hyväksytyt toimijat ja sitten ylipäätään uusien järjestelmien pano uuden aikaisetussa tullikoodeksissa. Ravonin puheesta olin niin että ne, jotka ovat tuonnissa tai viennissä mukana, joutuvat noudattamaan 27 eri järjestelmää. Nyt on luvassa yksi järjestelmä. Mutta he vetosivat, että ei tässä tekniikkaa pitäisi käyttää johtotähtänä, vaan tekniikkaa pitää palvella. Mutta jos tässä vain lukee, lykätään kuten komissio on esittänyt, niin ei tiedetä enää mihin suuntaan mennään. Entäpä sitten nämä hyväksytyt taloustoimijat ottaa erikseen tästä. Tässä on omat hyötynsä kaupankäynnissä, jos, jos meillä on integroitu. Uh, Aloitetaanpa tästä. Herra Vaughan ensin ja siitä nurinperin järjestyksessä. Thank you. Kiitos. Tarkastelisin kahta asiaa, josta toinen on nämä valtuutetut taloudelliset toimijat. Tämä AEO-status on monimutkainen asia, se ei tarjoa mitään erityistä etua tällä hetkellä joten sitä täytyy tarkastella erittäin huolellisesti uudistetun tullikoodin puitteissa. Ja valitettavasti tässä yhteydessä vaikuttaa sille, että nämä nykyyksinkertaistukset, niin. nyt asia, minkä minä saan yrittäjänä yksinkertaistuksena se otetaan tavallaan pois ja sitten se tarjotaan uudelleen etuna. Toisaalta no, se on hyvä näille sulle yrityksille, joita edustan, mutta pk-yrityksille tämä on erittäin hankalaa. Toivoisin nykytulli, uudistetun tullikoodin äh, täytäntöönpannon lykkäämistä vuoden 2013 jälkeen. Se antaisi meille mahdollisuuden varmistaa, että jäsenmaat ja komissiot pystyisivät luomaan tukijärjestelmiä uudistetulle tullikoodille. Sillä valitettavasti nykyjärjestelmät eivät tue niitä prosesseja, jotta tämä uudistettu tullikoodisto tarjoaa. Ja valitettavasti me tiedämme, että vaaditaan noin kuusi vuotta siitä, että joku miettii, minkälainen joku järjestelmä on siihen, että komissio, jäsenvaltiot ja kaupan osapuolet toteuttavat sen. Joten toivon, että lykkääminen pare- tarjoaa paremman mahdollisuuden järjestelmän tukemiseksi. Thank you. Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä herra Voonin kanssa. Olen sitä mieltä, että kun ajatellaan uuden, uusien tulimääräysten täytäntöpanoa, on paljon parempi, että lykättäisiin sitä niin yritykset voivat sopeuttaa sisäisiä rakenteitaan uusiin määräyksiin. En usko, että yksikään IT-järjestelmä olisi valmis ennen vuotta 2013. Oikeastaan nyt on 27 erilaista IT-järjestelmää, tulliluotuksia varten tämän paneminen yhdeksi on aika mahdotonta tässä ajassa. Mitä hyötyä sitten olisi siitä, että olisi hyväksytyn kaupallisen taloudellisen toiminnan asema, niin omassa alustuksessani totesinkin jotain siitä, että kun on hyväksytty toimia, niin yritykset tarvitsevat kuitenkin rahoituskannustimia saadakseen tällaisen aseman, ettei olisi velvoitetta antaa mitään takuita tai tullimaksujen maksamista tai alvimaksaminen. Yritykset olisivat varmasti tästä kiitollisia. No eikä se riitä minun puoleltani, kiitos. Rova Egner hauska kuulla myös teidän näkemyksiänne noin niin kuin maailman mittakaavassa. Kiitoksia. Minä olin itsekin mukana edellisessä elämässäni pohtimassa komission puolella valtuutettujen taloudellisten toimijoiden asemaa ja tähän liittyvää täytäntöönpanoa. Tämä kysymys on osa standardointipyrkimyksiämme ja myöskin kun täytäntöönpanoa tarkastellaan, kaikkialla on, sitä, on, kaikkialla on samanlaisia ongelmia ja samanlaista hyötyä myöskin. Uskoakseni meillä on erittäin hyvät suhteet kaupalliseen puoleen ja yksinkertaistamispyrkimyksissä on jo edetty pitkän aikaa. Nyt on pohdittu, mitä lisäparannuksia voitaisiin saada aikaan. Siellä olisi kourin tuntuvia kaikkien kannalta. Yksinkertaistaminen on tarpeellista, ja valvonta, lähestymistapa oli aiemmin vallalla. Kaikki haluttiin valvoa. Ja nähdäkseni tässä nyt on tapahtunut muutos. Tämä, nämä ponnistelut, niistä minun täytyy sanoa, että tämä neuvoa antava ryhmä on laatinut luettelon niistä hyödyistä, joita syntyisi jollekin jäsenvaltiolle esimerkiksi täytäntöönpanosta. Tämä on tällainen luettelo, josta voi itse poimia ja valita, ei se ole mikään velvoittava luettelo. Tämä luettelo vastaa hyvin pitkälti sitä luetteloa, joita luettelo, joka vastaa niitä hyötyjä, joita syntyy. Jotkut hyödyt ovat vähemmän kourin tuntuvia. Kuten sanottua, on hyvin vaikea saada mitään kourin tuntuvaa hyötyä, mutta hallinnolla on kuitenkin erittäin hyvät, tai siellä missä hallinnolla on jo hyvät suhteet kaupalliseen puolen, hyötyillä niin kourin tuntuvaa. Muuten toteaisin, että tulli uudella vuosisadalla aloitteen yhteydessä me pyrimme auttamaan jäsenvaltioita kehittämään standardeja, protokolla, tyyppisiä ohjeistuksia ja muuta. NCTS ja muuta uudenaikaiset hankkeet ovat menillään ja niitä käytetään myös. Näkemysten vaihtoa käydään edelleenkin ja nämä tulevat vaikuttamaan standardointikysymykseen keskustelemme samanaikaisesti oikeudellisista kysymyksistä, hallintokysymyksistä, business, prosessimallintamisesta, kapasiteetin rakentamisesta ja tietystikin myöskin IT-arkkitehtuurista. Tullijärjestö, kansainvälinen tullijärjestö, on pyrkinyt viemään näitä keskusteluja eteenpäin rinnakkain. Mutta me emme itse kehitä varsinaisia järjestelmiä, haluamme kehittää vain standardeja, protokollia ja ohjeistosta. Joskus on hieman vaikea nähdä, miten me näitä voidaan viedä eteenpäin käsi kädessä, esimerkiksi tietojärjestelmiä ja muita kysymyksiä. Tässä oikeastaan kaikki, mitä haluaisin sanoa. Herra Zilinski, haluatteko vielä jotain sanoa? Mutta myöhemminkin saatte puheenvuoron vielä. Lyhyeksi, lyhyesti, jos sopii. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin nyt vastaamaan ei nyt kysymys kysymykseltä, mutta ryhmittäin olen ymmärtänyt niin, että lykkääminen on tärkeässä asemassa ja sitten sopeuttaminen ITK-järjestelmien. Haluaisin nyt todeta aivan tiukasti, että ei ole poliittista päätöstä. Me haluaisimme poliittisesti jo nyt täytäntöönpanottaa mahdollisimman nopeasti, mutta ei ainakaan pidemmällä mentäisi kuin 2013. Mutta näiden täytyy olla toteuttamiskelpoisia. Se puolestaan riippuu paljon IT-järjestelmistä. Me pyrimme nyt ymmärtämään, miten me voisimme täytäntöön panna uudelleen laadittua tullikoodeksi ehkä vaiheittain, mutta kuitenkin, että olisi ensinnäkin osa, joka toimisi täydellisesti ja hyödyttäisi toimijoita ja eurooppalaista taloutta. Haluaisin myös sanoa, että seuraavan 50 vuoden aikana ei saada täysin keskitettyä järjestelmää. Se nyt ei vain ole mahdollista. Monistakin syistä, teknisistäkin syistä, rahoitusvarojen puutteesta on vaikeaa nyt sanoa kaikille jäsenvaltioista, että olette sijoittaneet miljoonia euroja ja nyt tuotte kaiken ja lähdette tyhjästä. Ei sitä voida näin tehdä. Meillä on kuitenkin tavoitteena – saada mahdollisimman paljon järjestelmä toimimaan yhdessä. Joitakin kehitetään keskitetysti. Tässä vaiheessa tärkeimpänä tavoitteena on, on ainakin redundanssin leikkaaminen, että ole 27 jäsentä, kuten aikaisemmin, ja sitten jäsenvaltiot valmistelevat omat velvoitteensa. Haluamme välttyä tältä, koska siinä on löysää liikaa ja voimavaroja menee hukkaan. Tämä lähinnä lykkäämisestä, IT-järjestelmistä. Toistaisin vielä, että jos ei meillä ole kunnollista ITK, niin tästä tullikoriksesta ei koidu sitä hyötyä, jota toivomme. Sitten tiukka kysymys myös, joka liittyy AEOihin. Minä sanoisin, että jos ajatellaan soveltamista, 10 000 ehkä nyt on, mutta niin yhä enemmän ne tilastot kulkevat vähän jäljessä tosielämästä. Yhä enemmän meillä on myönnetty tämä asema. Kyllä se on eteenpäin menossa ja Elinkeinoelämä tykkää siitä. pk varsinkin hakevat, tai keskikokoiset enemmänkin kuin pienet, ne hakevat tätä asemia ovat saaneetkin. Hyödyistä sitten kyllä niitä on tulossa. Täytyy nyt myöntää, että ei niin kauheasti vielä, mutta sitten jatkossa, kun tullikoodeksin rakenne vakiintuu, tulee yksinkertaistamista ja enemmän AEOita niin ei välttämättä ei saa kaikkia hyötyä kerralla tietenkään, koska liiketoiminta vaihtelee. Jos ajatellaan lentorahtia tai meriliikennettä, niin se on erilaista. Haluaisimme automaattisen luvan myönnän kaikille toimille. Olisi pitkä luettelo kriteereitä. Sitten olisi tavallaan perus AEO Tärkeänä kriteerinä oli se, että AEO ei joudu enää toistamaan tätä menettelyä joskus eri liikennemuodoissa tai tavarakuljetusmuodoissa. Meriliikenne ei ole kiinnostunut niitä kriteereistä, joita puolestaan vaaditaan maantiekuljetuksissa. Tuloillaan on yhä enemmän. Sitten sana vielä – elinkeinoelämän kanssa tehdystä kuulemismenettelystä. Aina valituksia tietysti kuulee, mutta kerran sai jopa kirjeitä, jotka onnittelivat, tai oikeastaan kontaktiryhmän kokouksessa ki- oltiin kiitollisia siitä, että saimme aivan ainutlaatuisen järjestelmän aikaan. Kaupankävijät osallistuvat kaikkiin työryhmiin, kontaktiryhmän kokouksiin. Nyt meillä on työpajojakin ja kau, kaupankävijät ovat aina mukana, mutta se vaihtelee kovasti. Ja juuri kollega totesi, että ei kontaktiryhmässä ole yhteistä kantaa, koska on kullakin oma lehmä Totta kai se vaihtelee. Aina on joku, joka ei ole tyytyväinen. Ja lopuksi unohdin sanoa yhden asian. IT ei vedä lainsäädäntöä, vaan prosessi on asemassa. Halutaan nähdä, miten prosessi toimii, sitten lainsäädäntö, sitten tarvitaan ITtä. Mutta se täytyy olla toteuttamiskelpoista, aina se ei ole. Sitten ihan lopuksi puheenvuorossani. Tulli ei liity pelkästään helpottamiseen, vaan valvontaan, rahaan se liittyy myös, se liittyy varmuuteen, yhteiskunnan suojelemiseen, IPRn ja kiitoksia. Olen pahoillani, että puhuin näin pitkälti tällä kertaa. No ei, kiitos. Tässä oli paljon mielenkiintoisia asioita. Kiitoksia vastauksista. Mutta oikeastaan tämä oli hyvä asia sieltä seuraavaan osioon, joka liittyy nimenomaan valvontaan ja varmuuteen. Ja myös miten yhteistyötä voidaan parantaa, koska nämä osiot pannaan nyt yhteen. Tervetuloa myös toista kertaa jo herra Peter Hobbingin. Hän tutki asioita libevaliokunnan laskuun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen näkökulmasta. Hän oli täällä eilen esittelemässä asioita, mutta hän ehkä voi myöhemmin puuttua myös tähän keskusteluun. Hänen tutkimuksestaankin on kappaleita – tarjolla, jos joku haluaa tutustua siihen. No niin, mennäänpä sitten tähän osioon. Tervetuloa Euroopan komissiosta toinenkin edustaja Antonis Kastrisjanakis. Toivottavasti meni oikein nyt nimi. Hän on turvallisuus- ja varmuusosastolta johtaja. Hän avaa tämän osion viisi minuuttia. Herra Kastristianakis. And, um, as other speakers have suggested, uh, we, have, we, we are witnessing a very important transformation of customs, uh, which is a, a move uh, from uh, simply dealing with... Tässä nyt mennään eteenpäin, ei kysytä pelkästään verokysymyksiä, vaan tässä puhutaan myös turvallisuutta ja varmuutta ja IPR. Teolliset tekijänoikeudet mukaan lukien, mutta Miten päästään yli tästä tilanteesta, että yhtäältä tarvitaan turvallisuutta ja varmuutta ja suojaa, ja sitten toisaalta täytyy helpottaa kaupankäyntiä, ettei tule toista enempää tai toista vähempää. Tärkeä lähtökohta onkin se, miten toimeenpanna sellaisia toimenpiteitä, että saadaan myös varmuutta ja turvallisuutta, mutta myös kaupankäynti helpottuu. Tästä po, tältä pohjalta teemme työtä riippumatta hyväksytäänkö tai ei, tai täytäntöpanaako on uuden aikaistettua tullikoodeksia. Varsinkin jos ajatellaan turvallisuutta, niin haluaisin viitata tässä turvallisuustarkistukseen, joka neljä vuotta sitten tuli. Nyt sitä täytäntöön pannaan ensimmäinen tammikuuta 2011 lukien. Siinä me otimme huomioon myös ilmoituksen varoista, riskisäännöt tulivat mukaan, kuten myös riskianalyysi. Lisäksi sinne tuli mukaan myös tämä AEO-järjestelmä. Kuten kuultiinkin jo meillä on noin 5800 todistusta nyt AEOita varten olemassa. Siitä on hyötyä koitunut myös riskianalyysissä. Se on myös helpottanut kaupankäyntiä. Mahdollisesti siitä koituu hyötyä myös, kun ajatellaan vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Ja sitten vielä tästä tarkistuksesta, turvallisuustarkistuksesta sanoisin, että me nyt seuraamme täytäntöönpanoa, joka käynnistyy siis tämän vuoden alussa, varsinkin kun ajatellaan Jemenin tapausta tai muita turvallisuustapauksia, kun on kyse rahtiliikenteestä. Me pyrimme tunnistamaan heikkoudet ja puuttumaan niihin, jos järjestelmässä sellaisia on syntynyt, varsinkin lentorahdissa. Ajatellaan aikarajoja, kun toimitetaan etukäteen tietoa. Näin vältytään, siis näin tulli pystyisi puuttumaan ennen rahtausta, jos on kyse vaarallisista tavaroista. Me puuttumme myös kysymyksiin, jotka liittyvät toimitetun tiedon laatuun, kuten myös poikkeuksiin näiltä osin. Todennäköisesti tämän vuoden kuluessa vielä me voimme esittää lainsäädäntöaloitteen, joka puuttuisi tämän tyyppisiin kysymyksiin. Hyvin tärkeä osa tätä on se, miten vahvistaa yhteistyötä ja yhteensovittamista, koota voimavarat yhteen silloin, kun muutkin tahot kantavat huolta näistä kysymyksistä. Työ turvallisuuden parissa liittyy myös varmuuteen, koska kun on kyse yhteisistä riskianalyysi puitteista, niin ymmärretään varmuuskin yhteisellä tavalla. Esimerkiksi kun ajatellaan Japanin ydinkriisiä, viittaisi myös teolliseen tekijänoikeuksia. Komission jäsen Semeta täällä valiokunnassa juuri totesikin, että meillä on uusi esitys tullia varten täytäntöpano asetus. Se on neuvoston parlamentille jo esitettykin. Nyt on tärkeää päästä eteenpäin ja nopeasti, että voimme puolustautua paremmin teollis- ja tekijänoikeusrikkomusten kohdalla yhdenmukaista menettelytapoja ja saada aikaan tehokkuutta. Lopuksi, puheenjohtaja, kansainvälisestä yhteistyöstä. Kun ajalla ajatellaan kotimaan työtä, niin meidän täytyy vahvistaa myös kansainvälistä yhteistyötä saavuttaaksemme tavoitteet täytäntöönpanossa, turvallisuudessa, varmuudessa ja teollisissa tekijänoikeuksissa – kun ajatellaan, mitä sopimuksia meillä on jo saatu aikaan tai ollaan niitä nyt neuvottelemassa, niin me haluamme tätäkin puolta yhteistyössä vahvistaa. Norjan ja Sveitsin kanssa varsinkin näiden maiden kanssa, koska ne ovat tavallaan osa EU-ta tai ainakin Euroopan tullialuetta käytännössä läheisesti tehdä yhteistyötä myös ehdokasmaiden kanssa Länsi-Balkanilla laajentumisneuvottelujen yhteydessä itäisellä rajoilla Venäjän ja itäisten kumppanien kanssa me myös edistämme strategisia puitteita tulliyhteistyötä varten myös salakuljetuksen kysymyksessä. Amerikan Yhdysvaltojen kanssa olemme pyrkineet saamaan aikaan myönteistä yhteistyötä. Ehkä saadaan jotain uutisia parin päivän kuluessa. No, Kiinan kohdalla teollisten tekijänoikeuksien täytäntöönpano ja turvallisuus, vastavuoroinen tunnustaminen ovat tärkeitä. Viimeksi mainituksessa olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia Japanin kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti näistä puitteiden asettamisesta. Teollisuus, teollis- tekijänoikeus kysymys on täällä valiokunnassa tulossa sille nimitämme kohta esittelijänkin. Sitten erityinen ilo on toivota tervetulleeksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta jäsen professori Juan Ramayo. Tilintarkastustuomioistuin on erityisen kiinnostunut ollut näistä asioista, tullista ja tullimenettelyistä, valvonnasta Euroopassa. Kiitos, että kerrotte omista ajatuksistanne. Olkaa hyvä, professori Ramayo. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia ennen kaikkea. Haluaisin kiittää kutsusta tulla tänne julkiseen kuulemistilaisuuteen. Antaisin teille viidessä minuutissa omia ajatuksianne. Kun kuulla sanat uuden aikaisettu tullikoodeksi, niin minun mieleeni tulee useitakin ajatuksia. Help, kaupan helpottaminen, tietokoneistaminen, automaattinen riskinhallinta – nopeampi selvitys ja paperittomat tullilaitokset. Toisaalta tulee myös huolia ja murheita, kun ajatellaan turvallisuutta, varmuutta, terveydentilaa, kuluttajan suoja, teollisen tekijänoikeus, koko tavaraketju, laittoman kaupan torjunta, ympäristönsuojelu, kaikki ne ovat huolia, jotka yleiset ovat myös lainsäädännön huolia olleet, tai myös sidosryhmien ja ylipäätään yleisen mielipiteen huolia, kun tietysti nähdään, miten paljon ne saavat huomiota myös viestimissä. Tästä huolimatta tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä minulla on muitakin huolia mielessäni, yhtä tärkeitä nekin. Ennen kaikkea tulojen keräämisen koskemattomuus salakuljetuksen vastustaminen tai petoksen torjunta, verokierron vastustaminen ja EUn politiikan yhdenmukaisuus yhteisessä maatalouspolitiikassa tai kauppapolitiikassa esimerkiksi. Ja totta kai tulli unionin täytyy toimia myös hyvin, kuten myös sisämarkkinoiden. Tämä olikin päällimmäisenä tarkoituksena tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa on 1 kautta 2010. Siinä haluttiin yksinkertaistaa tullimenettelyjä tuonnissa. On siellä muitakin tavoitteita toki, mutta siinä toistetaan, että uuden aikaistettu tullikoodeksi luo väylää sille, että kaupankäynti helpottuu. Ja uudet yksinkertaiset menettelyt ovat ovat yksi avain osanne tässä työ- helpottamisessa, mutta ennen kaikkea halutaan lainsäätäjän ja asianosaisten kiinnittävän huomiota siihen, että ennen kuin päästään eteenpäin yksinkertaistamisprosessissa prosessissa tullimenettelyissä, meidän täytyy ennen kaikkea erityistä huomiota kiinnittää edellä mainittukin huoliin. Minun mielestäni vain meidän täytyy etukäteis valvontatoimet poistaa, jos se voidaan korvata niin, että meillä on auditointia näiden toimijoiden kohdalla, eli jonkinlainen lupamenettely tässä yksinkertaistetussa menettelyssä. Ja sitten voidaan jälkikäteen myös tavarakohdalla harjoittaa valvontaa. Se, mitä juuri tässä totesin, niin tähän liittyy toinenkin elementti, nimittäin jäsenvaltioiden toimintatapaa. Tilinkatsotiomiston onkin pannut merkille, että jäsenvaltiot soveltavat puutteellisella tavalla näitä valvontatoimia yksinkertaisissa menettelytavoissa. Se johtaakin siihen ensinnäkin, että yleisesti ottaen on huonoja asiakirjoja, tai huonoa tietoa tarjottu, kun lupamenettely on käynnistetty. Toiseksi hyvin vähän käytetään tie- ATKta valvonnassa, kun yksinkertaistettuja menettelyjä noudatetaan. Ja kolmanneksi liikaa turvarutaan myös yksinkertaistamiskäytänteihin. Muun muassa ei käytetä ilmoitusmenettelyä se estää sen, ettei pystytä tekemään valvontatoimia perustuen riskianalyysiin ennen kuin edes tavaroita tulee meidän yhtenäismarkkinoillemme. Ja neljänneksi vielä jälkikäteen tehtävät tarkastukset näissä asiakirjoissa ja tileissä ovat myös huonolaatuisia. Tässä ei ole riittävästi kohdennettu sitä tiettyihin toimiin. Eli mistä tässä on kyse? Huolimatta näistä tulleista, niiden osuus on vain 12,2 prosenttia EUn talousarvion tuloista, kun kuitenkin sen osuus BKT on 73,4 prosenttia. Mutta emme saa kuitenkaan unohtaa, että ainoat yhdenmukaiset verot EU-tasolla ovat nimenomaan nämä perinteiset omat varat, toisin sanoen että tulli, maksut varsinkin, ja niitä pitäisi yhdenmukaisella tavalla noudattaa koko Euroopan unionissa, koska tulliunionin eri tullilaitoksen toimistot eri rajoilla edellyttävät, että olisivat ikään kuin yksi ainoa tullilaitos, niin että kaikkia taloudellisia toimijoita voitaisiin kohdella yhdenmukaisesti riippumatta siitä, missä toimi, on toteutettu fyysisesti. Siksi onkin mielenkiintoista panna merkille, mitkä maat toteuttavat tuontia Euroopan unionin eniten ja missä määrin tässä käytetään nimenomaan yksinkertaistettuja menettelyjä. Ensinnäkin 74 prosenttia kaikista tuodusta tavaroista 2009, jotka ilmoitettiin, toteutettiin yksinkertaistetussa menettelyssä. Toiseksi on selvä ero olemassa jäsenvaltioiden kesken siinä, missä määrin käytetään yksinkertaistettuja menettelyjä. On kolme maata, Saksa, Alankomaat ja yhdistynyt kuningaskunta, jotka toteuttavat 85 prosenttisesti tuontiilmoitukset yksinkertaisesti 2009 siis. Mutta yhtä lailla nämä samat kolme maata tuottavat vain 48 prosenttia perinteisistä omista varoista. Kuten jo mainitsin aikaisemminkin, tullitoiminta noin perinteisesti ajatellen, että saadaan riittävästi omia varoja – käyttöömme vaikuttaa paljon myös yhtenäismarkkinoiden toimintaan, nimittäin se, että meillä ei ole näiden taloudellisten toimijoiden valvonta kunnolla toteutettu, niin joko tarkoituksellisesti tai ei, eivät maksa riittävästi maksuja tai arvioivat tavaran arvon liian alhaiseksi ja se antaa etulyöntiaseman aseman näille toimijoille, jotka näin tekevät. Totta kai tässä noudatetaan myös erilaisia maksuja muun muassa alvin tai valmisteverojen kohdalla. Mut, että voitaisiin välttää kuitenkin sisämarkkinoilla vääristymät tai epäreilu kilpailu, meidän pitäisi harjoittaa selkeää valvontaa, jotka on perinteisiin tavaratuonteihin ja tietokoneistetusti hoidettu mukaan täytyy ottaa myös yksinkertaistetut menettelyt. Niiden osuus on, kuten totesin jo, 74 prosenttia kaikista tuontiilmoituksista. Kiitoksia. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Ramaja. Suhtaudun erittäin suopeasti ajankäyttöönne, koska aihe oli erittäin kiinnostava ja olen iloinen, että meillä on tämä yhteen vetoasiakirja. asiakirja Viestinne oli erittäin selkeä varmasti esittelemme kuunteli myös tarkkaa. Sitten siirrymme ja organisaatioihin, jotka ovat välittömästi mukana näillä alueilla. Olemme aikaisemmin olleet mukana keskusteluissa ja meillä on myös vastuuta tuoteturvallisuudesta, erityisesti kuluttajan tuoteturvallisuudesta turvallisuusdirektiivin kautta ja toivotan erityisesti tervetulleeksi herra Elsterin, joka on Norjan tuulijohtaja. No, Norjahan on yhtenäismarkkinoilla erittäin voimakkaasti mukana ja teillä on esitys, joka liittyy tuoteturvallisuuteen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kunnian arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia, että saan puhua täällä. Minun roolini täällä on vähän että kylmää vettä niskaan. Meidän tuli ei eilen niin uudistunut, mutta pyrimme tekemään parhaamme. Lyhyt yleiskatsaus siitä, mitä puhun. Vähän taustaa. Vähän tullisääntöjen täytetäänpanosta tuotesuojelusta. Kuten jo todettiin, lähtökohtaisesti tulli oli fiskaalinen operaatio varankeryitä, mutta olemme sitten tähän enemmän valvonnan puolelle. Kuten täällä mainittiin, tullit. Tulot eivät ole niin kuuma alue ja täällä on löytäneet muita kiinnostavia alueita. Yksi tullien ongelma on, että kauppa kehittyy valtavaa vauhtia. No, Norjassa on viisi miljoonaa tulli-ilmoitusta, joten täytyy laittaa tämä neula Heinäsuomasta. Me tarvitsemme nykyaikaista ATK-järjestelmää ja myöskin hyvää riskianalyysiä. Ja tässä kuvassa näette jotakin kysymyksiä, joiden kanssa tulet tällä hetkellä kamppailemaan. Meillä on aika vähän ihmisiä, pitkät rajat, joten tehtävä voi olla aika iso. Ja tässä olen säveltänyt Einsteinia. Jos ajatellaan markkinavalvontaviranomaisia ja tullia yhdessä, niin tulos on tuotettu turvallisuuden kannalta parempi. Ja tämähän on ihan terve järjeskä, koska tulli rajoilla, kun me pystytään pari konttia, niin se estää sitä, että valvontaviranomaiset joutuisivat käymään jopa tuhannessa kaupassa vetäkseen tuotteita pois markkinoilta. Tulli on tällaista hardcore täytäntöönpanoa, juridista täytäntöönpanoa. Päätökset ovat kyllä tai ei. Me toimimme 24 tuntia seitsemästä Valvontaviranomaiset joskus työskentelevät ainoastaan äh, virka-aikoina. Meillä on ei kyllä vastauksia ja, valvontaviranomaiset ovat taas akateemisempia ja estävät arvioita ja lausuntoja. Tuo Tulli ei ole niin nostunut tästä. Ja tässä on tämä jörnen haaste. Tullikoodista viittaa tuoteturvallisuuteen kokonaisuudessa. Koska tulli on tekemässä kaikkien rajoitusten ja kieltojen kanssa. Mutta, mutta siksi jokaista kontrollia varten tarvitaan yhteistyötä. Jonkun organisaation täytyy antaa meille oikeudellinen peruste kontrolliin. Ja tässä kuvassa näette tämän tullin ja tuotevalvontaviranomaisten kultainen kolmio. Tässä tehdään tunsi-ilmoitus, sitten kontrollo, tulli äh, kontrolloida jotain arvio perusriskiä tai jotain muuta, sitten toteamme, että joku ei noudata tullimääräyksiä tai vaarallista. Mä otamme yhteyttä tota valvontaviranomaiseen ja kysymme niiltä, onko löydöksemme lainsäädännön mukaista vai onko totesi jotain epämääräistä? Ja sitten seuraava vaihe. Ja asteen täytyy antaa meille vastaus kolmessa päivässä. Tämän vahvistamiseksi komissiolla on ollut asiantuntijaryhmä, joka pyrkii vahvistamaan yhteistyötä jotta me, meillä olisi parempaa koulutusta ja parempaa viestintää tullin ja valvontaviranomaisten välillä. Mutta yksi ongelma, että tullilla ja valvontaviranomaisilla ei ole samaa käsitystä riskistä. Meidän täytyy opettaa tulli, valvontaviranomaisille, mitä tullin riskit ovat. Ne eivät ole tuoteriskejä, vaan se, että jotkut tuotteet pääsevät maahan. Ja me olemme tehneet ehdotuksia, että meillä olisi tällaisia geneerisiä suosituksia ja sitten erityisiä su- suosituksia tuoteturvallisuuden suhteen. Että meillä olisi tällainen tarkastuslista tuliviranomaisille, jota he voivat käyttää, kun fyysiset kontrollit alkavat. Ja että tulille tarvittaisiin myöskin riskianalyysimateriaalia. Ja lopuksi pari sanaa haasteista. Kuten tarvitsemme, tarvitsemme erilaisia riskianalyysiä, parempaa informaatioteknologiaa ja myöskin me yksinkertaisten menettelyjen alla ää, tuoteturvallisuus ei oikein ole mukana näiden valtuutettujen taloudellisten toimijoiden tapauksessa. Tuoteturvallisuutta ei juuri oteta tällä alueella huomioon ja myöskin direktiivin 765-2008 sovellusala on vähän epäselvä. Öö, tuli, haluaisin selkeämpiä kysymyksiä siitä, mihin valvontaviranomaisella ottaa yhteyttä, mistä saada vastauksen ja tiukempi suhtautuminen rikkomuksen tekijöihin olisi toivottavaa. Kiitoksia kovasti. Tärkeitä asioita tulee esille. Tiedät, että valiokunta on kiinnostunut myös markkinavalvonnastakin. Tiedän, että täällä on myös yrityspääosassa täällä läsnä Euroopan komissiosta. Komission jäsen Antoni Tajani johtaa myös ryhmää Antwerpenissä ja anteeksi Rotterdamissa. Rotterdamissa. Se on kai suurin konttisatama Euroopassa ja tutustuu näihin asioihin. Ehkä voitte mennä sinne hänen mukaansa, että kutsu teillekin. Entä sitten ne ihmiset, jotka valvontaa harjoittavat? Tervetuloa Jorgos Zografos. Hän johtaa hän European Confederationia. Hän käsittelee näitä myös ihan työarjessaan. Hän kertoo näkemyksistään, miten päästä eteenpäin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kiittää sisämarkkinavaliokuntaa saamastani kutsusta tulla paikalle. Tämä on minulle suuri kunnia. Minä edustan täällä noin 20 000 tullialan huolintatoimintaa harjoittavaa yritystä ja minulla on hyvin paljon kokemusta tästä alasta. Poliittisten päätösten taustalla ja hankkeiden täytäntöönpanossa on suuria haasteita. Tausta on kolme strategiaa. Ensinnäkin tavaroiden ja tuotteiden liikkuvuus, turvallisuus ja varmuus niiden suhteen, yksinkertaistetut menettelyt ja avoimuus. Ja lisäksi kyse on tullien ja maksujen perimisestä. Vuoden 2008 direktiivi selkeästi osoittaa sen tavan, tai pikemminkin asetus osoittaa sen tavan, miten tämä kaikki suhtautuu käytännön elämään tullialalla Asetus ei kuitenkaan ole täyttänyt kaikkia tavoitteita, kun tarkastetaan kansallista ja kansainvälistä kaupankäyntiympäristöä. Tulli ja muutopalveluita, joita kansalliset palvelut kansalliset viranomaiset hoitavat, ovat hieman puolemassa tilanteessa. Nyt tarvittaisiin edes toimintaympäristöä, kilpailukykyä ja tehokkuutta toimissa, mutta kuitenkin viranomaiset katsovat, että niiden tehtävänä on myöskin varmistaa, että järjestelmät ja toimet ovat kaikki lainmukaisia ja tehokkaita. Lisäksi pitää kerätä nämä tullit ja maksut ja estää salakuljetukset ja taistella näitä ilmiöitä vastaan. Kyseessä on myöskin uusia haasteita. Ja meidän täytyy yksityiskohtia vielä seuraavina vuosina hieman hienosäätää me tuemme komissaari Genettaa, kun hän totesi, että meidän pitäisi ryhtyä perusperiaatteiden uudelleen rukkaamiseen, koska vuoden 2000 asetus sitä ei kannata uudelleen purkaa osikseen, koska silloin hukattaisiin vielä enemmän aikaa ja menetetäisiin monet hyödyt, jotka voivat syntyä asetuksen täytäntöönpanosta. Me toivomme, että sähköisten menettelyiden käytön avulla voidaan pistää paremmin täytäntöön tätä ohjelmaa. Tulliviranomaisten täytyy ottaa maksimitaso turvallisuudessa ja ennako, ennakoitavuudessa käyttöön ja toimii mahdollisimman tehokkaasti myös strategisia tavoitteita, jotka määriteltiin vuonna 2008 sen kirjeen mukaisesti, jonka parlamentti lähetti mukaan luettuna parlamentin päätösasema, turvallisuus ja varmuus ja korkein mahdollinen taso silloin, kun näissä kahdessa kun on kyse tavaroiden kuljettamisesta paikasta toiseen, silloin varsinkin on kyse vaarallisista aineista tai aseista esimerkiksi. Meidän täytyy suojella kansalaisia myöskin silloin, kun on kyse elintarvikkeiden kuljetuksista ja muista tämän tyyppistä tuotteista. Niin ikään meidän täytyy varmistaa, että me noudatamme kaikkia lakeja, jotka liittyvät nykyelämän reunaehtoihin. Talouden kilpailukyky on myöskin perustavoite, ja niin meidän täytyy kunnioittaa sääntöjä tässäkin suhteessa. Kaikki, mitä me teemme, täytyy tehdä niin, että kaikki tämä tukee kilpailukykyä. Meidän täytyy vanhoista kaavoihin kangistuneista näkemyksistä päästä eroon. Ja sitten tämä verojen kerääminen, taikka tullien ja maksujen kerääminen. Minun mielestäni talouden taloudelliset huolet ovat tietenkin taustalla toimien tiukentamisen suhteen, mutta ei pidä nyt mennä kuitenkaan takaisin keskiajalle ja sen järjestelmiin. Fiksut, järkevät, tehokkaat menetelmät tiedonvaihto ja kokemusten vaihto ja niiden laitteiden vaihto, joita tulialalla voidaan käyttää. Meillä on tällainen motto, tulli näkee sen, mitä sinä et näe. Tämä motto selkeästi osoittaa, miten uudenaikainen eurooppalainen tulli toimii. Samanaikaisesti täytyy jatkuvasti tehdä yhteistyötä kansallisten tuliviranomaisten kesken ja tiedonvaihdon täytyy olla juohevaa. Lisäksi täytyy sähköpostitse vähintäänkin pystyä vaihtamaan tietoa, koska tämä on erinomainen tapa jäljittää epäkelvoto yritykset esimerkiksi luista, tulleista tai maksuista. Tiedonvaihdon avulla rosvot saadaan kiinni. Tämä vähentää myöskin niitä haittoja, joita tällaista epäkelvosta rikollisesta toimista koituu eurooppalaisille kuluttajille, tavallisille kansalaisille. Sitten tullitoimien kartoittaminen Euroopassa. Tämä olisi kahtalainen toimi. Voitaisiin kirjata ylös kaikki tullitoimet alueellisesti katsottuna Euroopassa ja laatia nämä, pistää nämä kaikki keskitettyyn muistiin. Silloin kaikki asianosaiset saisivat tietoa niistä tullitoimista, joita on toteutettu mukaan luettuna verot ja maksut ja tulleita ne, jotka sitten käyttävät tätä järjestelmää, heillä täytyy olla riittävästi teknistä tietoa ja kokemusta, jotta tulli toimet voidaan hoitaa uskottavalla, tehokkaalla tavalla ja lakeja sääntöjä noudattaen. Sähköiset välineet täytyy ottaa käyttöön sellaisella tavalla, että niiden käyttöä myöskin valvotaan kunnolla. Ei pidä nyt lannistua siitä, että riittävän moni ei ole vielä saanut valtuutetun tarvisen toimijan statusta. Ehkä tätä pitäisi enemmän mainostaa, jotta useampi kiinnostuisi tästä ja hakisi tällaista statusta. Tulli, tullin eri toimijat toimivat yhteistyössä, täydentä toisiaan toimiaan, toistensa toistensa toimia. Ja nyt pitää muistaa myöskin, että yhteistyöllä on lisäarvoa myöskin taloudellinen toimijoiden kannalta. Tullin ja verojen maksujen kannosta täytyy tehdä tehokasta ja avointa. Meidän täytyy sitten kun saamme tämän välineen käyttö varmistaa, että siitä myöskin hyötyä. Meillä on sähköisiä menetelmiä, joita käytetään hyväksi, jotta voidaan jatkuvasti tätä tietoa saada. Ja tämä helpottaa myöskin valvonnan. Valvontaa voi harjoittaa paljon sen jälkeenkin, kun itse tuli tapahtuma on jo ohitse. Itse sääntely on yksi tapa toimia. Myöskin kun on kyse veronkierrosta ja tullimaksujen kierrosta niiden, jotka käyttävät järjestelmiä, täytyy noudattaa erittäin tiukkoja sääntöjä, koska salasanat, jotka annetaan, täytyy antaa vain sellaisille henkilöille myöskin valtuutus tehdä näitä tarkastuksia tai tutkimuksia. Modernisoitu koodeksi ja sen täytäntöönpanosäännökset täytyy hoitaa sellaisen uskon, että ne todellakin heijastelevat parasta mahdollista asiantuntemusta alalla Yhdistynyt Eurooppa täytyy tehdä kilpailukykyiseksi alueeksi, jolla tavarat ja ihmiset voivat vapaasti liikkua ja samalla var- varmistaa ihmisten kunnollinen tulontaso, kunnollinen elämänlaatu. Euroopan parlamentilla on tässä suhteessa ollut historiallinen rooli ja niin uskon, että jatkossakin on. Kiitoksia, herra Zografio. Toivottavasti täytämme toiveenne. Nähtäväksi jää. Kuten totesin suoraan seuraavaan osioon, seuraavat kolme puhua sen jälkeen keskustelu jäsenten kanssa. Mielestäni tässä on aika paljon yhteistä valvonnassa ja yhteistyössä. Tänne kutsuttiin nämä puhujat puhumaan vähän pidempään, siinä on vähän kärsivällisempi, mutta jos seitsemisen minuuttia kuitenkin riittäisi. Frank Haiman, joka vastaa kauppasuhteista tullilaitoksessa alkamassa, Kerry Spendiff, hän edustaa yhdistynyttä kuningaskuntaa valmistevero- ja tulliosastolla. Frank Kallevart lopuksi. Hän edustaa Microsoftia. Tässä on paljon puhuttu uudenaikaistetuista prosesseista, eli ihan hyvä kuulla myös tekniikan näkökulmaa. Varmasti hyvä, että te saatte sanoa viimeisen sanan. Ensin herra Heiman kalvot ovat valmiina. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti mahdollisuudesta kertoa meidän näkemyksemme aiheesta. Ensinnäkin yhteistyöstä, kun puhutaan tulliviranomaisten kesken, niin lyhyt vastaus on, että me olemme yksi suuri perhe. On aika vaikea löytää mitään muuta laitosta, jossa tehdään yhteistyötä 27 kesken niin helpolla tavalla kuin tulliviranomaiset tekevät komissio ohjelma tukee myös meitä siinä perhe vain yhä tiiviimmäksi käy. Kerry Spendif kertoo enemmän kauppapuolesta, minä keskittyisin siksi nykyiseen tilanteeseen. Ja sitten seuraava kauppa, kiitos. Kun on puhe tästä, kuten on ollutkin on paljon puhetta tästä, mutta katsotaanpa ensin, mitkä ovat tavoitteet uuden aikaistamisessa. Me haluamme, että yksinkertaistetaan tullin menettelyjä ja tullin lainsäädäntöä. Me haluamme, että tämä on kaupankäynnin palveluksessa helpottaa laillista kauppaa, vähentää hallintotaakkaa ja lisätä turvallisuutta ja varmuutta ja tehdä Euroopan unionista kilpailukykyisempi. Ja jos nyt mietitään esityksiä, joita pöydällä on, niin meillä – on VTT-järjestelmä, mutta VTT-järjestelmän hyödyt, kuten kuultiin, ovat aika rajalliset. Ja vaikka ajatellaan tätä nyt pari vuotta mielessä, niin kaupankävijän täytyy täyttää VTT-kriteerit ainakin joidenkin kohdalla, mutta kaikkien kohdalla sitä ei pidetä edes hallintotaakkana – se ei välttämättä helpota kaupankäyntiä. Jos ajatellaan, mitä on UTKssa esitetty ajatuksia ajatellen hallintojärjestelmää, niin että tulisi Euroopan kattava järjestelmä, niin että voitaisiin välttyä omien varojen kuihtumiselta. Kyse on paljolti siitä, että me tarvitsemme laajoja IT-järjestelmiä. Onko siellä ongelmia, joita pitää ratkaista? Onko niin paljon omia varoja, joita me enää voi kerätä nykyisen takujärjestelmän vuoksi? Pari vuotta sitten se tuli kautta koko liikenteen ja tiesimme, että sielläkin oli monta kantoa kaskessa. Mutta puolella ei meillä mielestäni niin suuria ongelmia ole. Eli ehkäpä hyvä vaikutusten arviointi olisi kyllä paikallaan. Sitten jos katsotaan tätä UTK-esitystä, joka liittyy tilapäiseen varastointiin. Meillä on hyvin yksinkertaisia menettelyjä Euroopan unionissa nyt niin, että tavarat tulevat tänne heti kun lentokone saapuu. Meillä on helppo menettely tilapäistä varastointia varten, että ne saadaan lentokoneesta ulos ja pannaan sitten varastoon. Miksi näin? Koska tavarakuljetusmuodot joutuvat liikkumaan. Niitä täytyy liikkua koko ajan. Laivat ja lentokoneet eivät voi jäädä maihin sen takia, että täytyy tulimenettelyä noudattaa. Nykyesityksessä varastoinnista, tilapäisestä varastoinnista tuleekin tulimenettely ja se lisää hallintotaakkaa kaupan puolella. Ehkä se myös hidastaisi liikennettä ja kaupankäyntiä. Nyt on nähtävissä myös, että meillä on VCOn SAFE-puite hyväksytty, mutta jos ajatellaan UTK, niin se ei välttämättä vastaa SAFE-puitteiden kaikkia tavoitteita. Se, että mikä on soveltamisalaa tai mikä on EUn ulkopuolisten tuulilaitosten rooli – Eli tässä tarvitaan vielä muutama toimi lisää, että voidaan noudattaa SAFE-puitteen standardia. Sitten varmuus- ja turvallisuusmääräykset. Ne ovat totta kai välttämättömiä, mutta nyt on nähtävissä, että vaaditaan valtavasti kaupalta kaikenlaisen tiedon toimittamista. Ja se koskee tuontia sataprosenttisesti, vaikka on kyse 0,1 prosentista laittomassa kaupan kohdalla – Ehkä voitaisiin soveltamisalaa miettiä tai näkökulmaa. Niin ikään on nähtävissä, että nykyiset esitykset haluavat standardoida kaiken. Yhtäältä se on ihan hyvä, että tulli toimii yhtenäisesti, mutta on kyse erilaisista tavarakuljetusmuodoista. Laivat, lentokoneet, rekat ovat erilaisia. Maiden tilanne vaihtelee myös. Alkomaat tuli esille, kun menette Rotterdaminkin ensi viikolla. Siellä on miljoonia miljoonia kontteja. Se on ihan toisenlainen alue, kun on pieni räjäytyspaikka, muutama rekka tulee vain EU-hun. UTK-standardoidussa muodossa lähestyy kaikkia logistisia tilanteita yhden koon pohjalta. Meillä on paljon kokemusta siitä, miten suuria volyymeja käsitellä, miten paljon tavaroita joudutaan liikuttamaan ja nopeasti. Siis mietitään enemmän näitä erityispiirteitä. Sitten jos katsotaan sähköistä tulia, niin meillä on 27 järjestelmää, tietomuotoa ja myös käyttökohdetta. Ja kuitenkin miljoonia on pantu tähänkin kautta Euroopan. Nyt tarvitaan fiksumpaa lähestymistapa, ettei ole niin paljon IT-investointeja joka puolella ja selkeät realistiset aikataulut Euroopassa. Myös ajatellaan myös, mitä halutaan seuraavuosien aikana tehdä. Sitten jos katsotaan muita kuin finanssimääräyksiä, niin edelleen 2003 jälkeenkin, kun sanottiin, että halutaan vain sähköisen viestin, niin olemme enemmän jumissa komission paperiperusteisiin direktiiveihin. Me haluamme parempaa tiedottamista kaikkien osapuolten kesken. Euroopan unionin täytyy kilpailukykyä lisätä. Ei tässä Euroopan unionin sisällä tarvita kilpailla, vaan vetää yhtä köyttä komissiossa, pääosastoissa, jäsenvaltioissa ja teidän kanssanne. Me haluaisimme uuden lähestymistavan, innovoivan, enemmän sijaa lailliselle kaupalle – uusia ajatuksia myös tullitiloille. Keskitetty selvitys haluaisimme innovoivampaa ajattelua päästäisiin tästä häkistä tiedetään, tästä päästään laatikosta ulos, katso, eikä mietitä kuka sen on pakannut, vaan että joku jo oikeastaan vie ja sen tietää, mitä paketissa on. Pitäisi keskittyä enemmän sille puolelle ja puiteohjelma, jota on ehdottanut, antaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, että syntyy uusia mahdollisuuksia. Sitten viime kalvolla nähdään, että jos emme nyt muuta suuntaa, niin nähdään mihin joudutaan. Me odottelemme UTK lisäävän kaupan helpottamista, mutta jos tätä tyyliä jatkaa, ei sitä voida muuttaa. Nyt voi olla, että kauppa ei helpotukaan vähemmän kuin nyt. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Äh, herra Haiman, teidän tulevaisuuden kuvanne on vähän masentava, mutta esittelijän kuunnella tätä erittäin tarkkaan. Katsotaan, voimmeko poimia tuosta jotain ideoita. Siirrytäänpä eteenpäin herra Spentifin, joka puhuu hänen näkökulmastaan äh, koordinaation vahvistamista otsake on erittäin vaativa. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja kiitos mahdollisuudesta puhua. Esitykseni ala-otsake on Miksi vaivautua? Ko- koska en aio tehdä mitään ennakkoituksia siitä, kuinka paljon me koonnoimme asioita. Minä puhun nyt, mitä me teemme tullin alalla ja sitten vähän siitä, mitä meidän pitäisi tehdä tulevaisuudessa. Ja tässä tulen tekemään myöskin muutaman havainnon nykyympäristöstä ja toivottavasti meillä on lopuksi viesti, jonka otatte vastaan liittyen siihen, mitä voitte lähivuosina näyttää meitä. Tilanne on täällä samanlainen kuin mitä muut ovat jo puhuneet. Eli eh, tuli hallinnoi hyvin erimuotoisia riskejä ja tätä ei voi aliarvioida. Tulli on riskinhallintajärjestelmä. Olen pyrinyt luokittelemaan riskit fiskaalisiksi, taloudellisiksi, sosiaalisiksi ja fysikaalisiksi, fyysisiksi. Mutta tämäkään luokittelu ei ole niin helppoa. Kyseessä on pikemminkin taide kuin tiede. Erityisesti Euroopassa tulli on kiinnostunut kaikista hyödykkeistä, jotka liikkuvat. Kysymys ei ole ihmisistä. Me emme ole niitä ihmisiä, jotka tekevät tarkastuksia, turvallisuustarkastuksia, kun menette lentokentällä – tarkastusta läpi. Ja meillä on aika paljon työtä saadakseni tämä viestin perille, että me olemme kiinnostuneet hyödykkeistä ja ihmisistä ainoastaan siinä määrin, kun he liikuttavat hyödykkeitä. Ja seuraava näkökohta, joka on tullut muillakin esille, on, että nämä kilpailevat riskit voivat luoda jännitteitä tullin bisneksessä. Herra ja Naakes mainitsi helpottamisen ja turvallisuuden väliset jännitteet. Ja nämä kaksi tekijää, turvallisuus ja riskit, äh, äh, saadaan hyvin hallittua niin, että legitiimit kauppakävijät kykenevät käymään kauppaa ja me saamme kiinni ne, jotka, ei pitäisi, jotka toim, rikkovat sääntöjä. Ja seuraava äh, kohta on poliittinen. Meidän herramme tulevat monelta politiikan lohkolta. Ja kysymys on sitten vähän sitä, että kuka mestareistamme on varmasti tärkein. Minä vähän tässä painetta kenen etuja me tässä ajamme äh, yhden asiakirjan kautta. Näitä on 20 tahoa ihan heti tässä kuvassa. Ja sitä, mitä kollega Frank sanoi. Tämä on tullihallintoa parhaimmiltaan. Me koordinoimme hyvin erilaisia intressejä, kun joku siirtyy rajan yli. Me olemme myös tekemissä tulliviranomaisten kanssa EUn ulkopuolella. Me olemme maailman tulliorganisaation kanssa globaaleja veressämme ja maailman kauppajärjestö kiinnostaa meitä. Me välitämme heistä, olemme heidän kanssa yhteistyössä ja siitä olen lihavoidulla laittanut tähän business, koska meidän täytyy ottaa tämä vakavasti, jos me haluamme lisätä kilpailuja kansainvälistä kauppaa Euroopassa. Meidän täytyy olla paljon yhteistyöhaluisempia legitiimien yritysten kanssa ja osallistaa heidät paremmin, kuin mietimme tullin, tulevaisuuden bisnesmallia. Jos ajatellaan, että akateemista tutkimusta tulleen toiminnasta, niin sen todettiin, että tullit ovat sekä ikiaikaisia että moderneja, mutta mielestäni me, me, meillä on tarpeeksi moderneja vielä. Jos ajatellaan nykyyhteistyötä, meillä on aika paljon kerromme ihmisille, mitä tehdään, mutta meidän pitäisi pikemminkin luoda vastavuoroista ymmärrystä. Ja meidän pitäisi saada mahdollisimman suuri tuotto niistä asseteista, joita meillä on, ja maksimaida meidän tuottomme informaation jakamisesta ja informaation jakamisesta erilaista osaamisesta, eikä pitäisi tuhlata aikaa organisaatiorakenteesta keskustelemisesta, eikä meidän pitäisi kaikkien tehdä samoja asioita 27 jäsenvaltiossa. Kysymys ei ole edes sitä, että tekemisissä samoja asioita yhden maan sisällä, vaan meidän täytyy työskennellä äh, lähennettyjen huippuosaamistandardien puitteissa. Meidän pitää hyödyntää meidän ainutlaatuisia olojamme ja sitten saada arvoa luotua erilaisista tilanteista. Meillä on suhtamme bisnestä. Meistä on mukava keskustella bisneksen kanssa, mutta äh, me voisimme pärjätä vähän paremmin. Me pyrkisimme tämmöistä lähestymistä paikkaan vähän enemmän tämmöinen win-win lähestymistapa. Ja meidän viestimme Euroopan parlamentilla että autakaa meitä tässä. Te voisitte auttaa meitä äh, saamaan Euroopan politiikkalohkot natsaamaan paremmin. Jos eri tahot Euroopassa yhä pyytävät meitä äh, tuottelemaan paperinpaloja rajalla, niin se hidastuttaa asioita. Tämä ei ole bisnekselle hyvää. Mä ymmärrän motiivit tiettyjen poliitikkojen välillä, jotka, jotka ovat siihen, että mitä pyydetään näitä papereita katsomaan. Ja lopuksi pyydämme teitä miettimään, mitä tulli tekee. Se ei ole mitään ainutlaatuista, joten tunnustakaa roolimme, antakaa sille arvoa. Me toimme legitiimiä erityistoimintaa, mutta meistä on kiva saada rosvot kiinni. Paljon kiitoksia. Kovasti kiitoksia selkeästä alustuksesta ja muistutitte meille myös, mistä oikeastaan tässä on kyse kuulemisessakin. Kollegojen puolesta sanoisin, että tässä työssä ja selvitystyössä tullilaitosten kanssa kautta maailman Kiinassa ja Intiassakin tai Tsekin tasavallassa tai Filistonsa – emme välttämättä voi näin monimutkaista alaa ymmärtää täysin, mutta te otitte esillä asioita tiedostamisesta, yhteistyöstä, niin varmasti tähän tarttuu myös esittelijämme. Muistuttaisinkin kaikille, että tämä on poliittinen aloite, jonka parlamentti on tehnyt. Ei meidän tarvitse tehdä sitä lainsäädännön selvittämisen vuoksi tämä meidän aloitteemme osoitus vai kai siitä, että me toivottavasti voimme olla tässä teille tukena, kun toivottekin. Lopuksi tekniikkaana. Aina on kiva toivottaa Microsoftista joku tänne. Kuitenkin maailmassa se niin paljon ohjelmistoja toimittaa. Varsinkin kun meillä on täällä käynnissä myös Cruisin digiagenda käynnissä ja tämä koskee oikeastaan kaikkeen Euroopan unionissa. Tervetuloa Frank Kallevart, viimeinen alustus. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia siitä, että saan olla täällä tänään. Kun me tarkastelemme kauppaa Microsoftin kannalta, kansainvälistä kauppaa, tiedämme, että kauppa perustuu yhteistyöhön. Nyt on kyse yhteistyöstä, yhteistoiminnasta, ostajista, myyjistä ja koko prosessista tällä välillä, tuonnista ja viennistä. Tässä on kaupallisia menettelyitä, sääntelymenettelyitä, rahoitusasioita ja myöskin kuljetuskysymyksiä. Ja me tarkastelemme it järjestelmiä ovat järjestelmiä, jokaisella organisella oma järjestelmänsä, jokaisella oma ajatuksensa prosessista ja kaikkien täytyy kunnioittaa sääntöjä. Kaikki haluavat myöskin kunnioittaa sääntöjä. Mikä tarkastellaan asioita globaalilta kannalta, täytyy ottaa huomioon kaikki nämä seikat ja sääntelykannalta, niin kuin kollegani jo mainitsi, on jo olemassa monenlaisia asioita, esimerkiksi moderni tuulikoodeksi eri EU-järjestelmiä. Ja täällä puhuttiin jo valtuutusta talouden toimijoista. Kaikilla muuta järjestelmänsä ja siksi tarvitaan sääntelyä. Järjestelmillä on tehtävänään helpottaa tietojenvaihtoa järjestelmästä toiseen järjestelmän väliin. Tämä puhutaan myöskin riskinhallintajärjestelmistä. Riskinhallinta kehys on selvästikin järjestelmä, joka voisi hyötyä siitä, että enemmän linkitettäisiin järjestelmiä toisiinsa ja parannettaisiin järjestelmän tiedonvaihtoa. Mikä tarkastellaan Microsoftia kaupankäyjänä? Meillä on se tosiasia, että edessämme, että me teemme kauppaa 147 maan kanssa. Me viemme sekä laitteistoja että ohjelmistoja. Ja meidän täytyy kaikissa noudattaa sääntöjä, niin että meidän täytyy varmistaa, että me suojaamme omata äh, om, omaisuus, erämme esimerkiksi teolliset tekijänoikeudet ja, ja kaupan helpottaminen – ja tulijärjestelmien parantaminen helpottaa myöskin teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojelua. Ongelma, joka meillä tässä suhteessa on, että meidän täytyy varmistaa se, miten me voimme kommunikoida kaikkien olemassa olevien tietojärjestelmien kanssa, tieto- ja viestintäjärjestelmien kanssa sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Tietystikin meillä on omatkin järjestelmät, mutta lisäksi meillä on kaupallinen osasto Microsoftissa. Ja kaupallisen osaston puolella yhteistyö muiden kanssa on kaikin kulmakivi. Mikä me me teemme tullitoimintaa, tullityötä, tulliselvitystoimia kaikkiin maailmankolkien kanssa. Me täytyy varmistaa, että tieto ja tie- viestintäjärjestelmät vastaavat aina sääntöjä ja vaatimuksia sekä kaupan käyjän kannalta että myöskin juuriselta kannalta. Haasteena on se, että me viemme tuotteita kaikkialle maailmaan, mahdollisesti jopa saman päivän aikana ja e- kaikilla mahdollisilla kielillä. Mikä tarkastellaan uudistettua tulikoodeksia sitä, mitä Euroopassa on tapahtunut. Meidän kauppaosastomme näkee tässä jotakin esteitä, mutta toisaalta myöskin uusia hyviä asioita, jotka helpottavat tietotekniikan käyttöä. Esimerkiksi prosessien väliset erot ovat nähdäkseni, niin kuin täällä mainittiinkin useimpien puheenvuorojen yhteydessä, meitä ovat hyvin vaikeita monimutkaisia ne ovat erilaisia eri maissa. Mikäli tehdään tuontiselvitys, Alankomaissa se on aivan eri juttu kuin Saksassa ja myöskin arvonlisäverojärjestelmä ja sen kanto ovat erilaisia eri maissa. Olemassa monia järjestelmiä, jotka eivät ole myöskään yhteensopivia. Tämä on toinen kompastuskivi. Komma, yhteensopimattomuusongelma tarkoittaa sitä, että täytyy mukauttaa olemassa olevia järjestelmiä aina vastakumppanin mukaan. Ja yhteensopimus on tässä suhteessa siksi tärkeä. Standardointi tietystikin johtaisi ongelman ratkaisuun, siksi pidämme hyvänä sitä, että maailman tullijärjestelmä on antanut tämän tiedonvaihtomallin ja olemassa tämä yhteinen asiakirja, menettely, single administrative document, ja tämä kaikki parantaa yhteensopivuutta, tietojen vaihtoa myöskin yksityisen sektorin järjestelmien ja tulijärjestelmienkin kesken, tiedonvaihto helpottuu. Vaikeutena tässä integroinnissa on se, että kustannukset ovat suuret. Joissakin maissa meidän täytyy hankkia erityistä ohjelmistoa, jotta ylipäänsä pystymme käymään kauppaa tuon Euroopan maan kanssa. Yhteistyö, yhteistoiminta. Kaupan kävijänä me olemme jo sitoutuneet yhteisen tulikoodikseen, niin olemme valmiita antamaan feedbackia, palautetta. Pitäisimme hyvänä, mikäli enemmänkin voisimme vaikuttaa siihen, miten tilanne kehittyy kaupan kävijän kannalta me voimme antaa oman panoksemme keskustelun uudistettu tulikodeksista. Mitkä tekijät sitten helpottavat meidän toimiamme? Miten uusi tulikoodeksi helpottaa asioiden sujumista? Tarkoituksena on luoda uusi sähköinen tullitoimintaympäristö, ja me oletamme, että tässä tulee tällainen kollaboratiivinen yhteistyöhön perustuva järjestelmä. Kyse on tiedosta ja prosesseista. Mainitsin jo maailman tullijärjestelmän uuden laskutusjärjestelmän ehdotuksen ja tämän toisen järjestön tekemän ehdotuksen, joka helpottaa. Me haluamme tehdä kilpailukykyisellä tavalla avoimesti kauppaa Euroopan alueella. Me olemme olleet aikaisemminkin huolestuneita teollisten oikeuksista, kuten mainitsin, ja kustannusten leikkaaminen on tietystikin tärkeää, siten, että on standardijärjestelmiä, jotka ovat yhteen toimivia. Tämä on kustannusten säästön suhteen tärkeä asia. Sitten joustavuus. Me emme usko, että yksi koko sopii kaikille. Muutkin tähän viittasivat. Jäsenvaltioissa on hyvin suuria eroja ja hyvin suuria eroja myöskin tarpeissa. Joissakin pienemmät tullitarpeet, esimerkiksi maa, jolla ei ole meriyhteyttä. Silloin erilaiset tarpeet kuin merenrantavaltiolla on suurempia kaupankävijöitä ja pienempiä kaupankävijöitä ja erilaisilla kaupankävijöillä on erilaisia teknisiä toimintamahdollisuuksia ja erilaisia teknisiä resursseja. Logistiikkayrityksillä on hyvin paljon tietoa olemassa järjestelmistä. Tämän tiedon pitäisi päästä muidenkin käyttöön. Tämä olisi erittäin merkittävä elementti, joka pitäisi ottaa huomioon. Kumppanisuhteen luominen kaupankävijöiden kanssa Tästä totesi, että meidän kaupallinen osastollamme pyrkii parantamaan jo kapasiteetteja ja me teemme jo yhteistyötä EUn ja maailman tullijärjestön kanssa. Voimme tietystikin kertoa teille sisäperinteitä siitä, miten voidaan paremmin käyttää hyväksi modernia teknologia. Yksityisellä puolella modernia teknologia on otettu käyttöön yhden luukun järjestelmä yhteisönkin puolella. Ja esimerkiksi pilvipalvelimet ja muuta antavat mahdollisesti uusia mahdollisuuksia tarkastaa sitä, miten tieto- ja viestintäteknologia voitaisiin käyttää kaupan helpottajana. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti. Kiitos kaikille alustajille todella mielenkiintoisista ja haastavista esityksistä. Kaikki ainostakin on meille toimitettu, että voimme vielä palata siihen. Pikkusen aikaa on. 12.30 kyllä täytyy lopettaa, koska uurastavat tulkit täytyy päästä pois. Nyt on aika keskustelulla. Rouva Hanslikilla on jo kysymyksiä. Salviini, lausuu muutaman sanan myös. En tiedä, onko muilla jäsenillä kysymyksiä. Rova Hanslik ensimmäisenä. Mm, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille alustajille. Mielenkiintoisia alustuksia. Vielä kysymys jälleen kerran Rova Korholan puolesta kaikille puhujille. Ilman reilua peliä suhteessa muihin kilpailuihin Euroopan unionin elinkeinoelämä saattaisi kärsiä tässä kilpailukykykisassa. Kun ajatellaan muita kilpailijoita, muut kilpailijat eivät ehkä ole sitä mieltä, että EUn säännöt olisivat sitovia tai eivät ainakaan riittävän selkeitä. Monen tuotteen kohdalla tämä voitaisiin kyllä ratkaista muun muassa markkinavalvonnan avulla silloin, kun tavara tulee Euroopan unioniin. Totta kai tiivistetty yhteistyö tullilaitosten kesken ja markkinavalvontaviranomaisten kesken on tärkeää. Rova Korhala kysyy seuraavaa. Oletteko sitä mieltä, että tällainen tiivistetty yhteistyö toteutuu jo Onko teillä jotain erityisiä esimerkkejä tämän tyyppisestä yhteistyöstä? Ne olisivat myös meillä sit johtotähtönä jatkossa. Rova Korhan toinen kysymys on seuraava. Jotkut jäsenvaltiot ovat keskuksia kauttakululle kolmansista maista. Siksi yhteistyö tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten kesken noissa maissa saattaisi johtaa moneen hyötyyn ei pelkästään noissa maissa, vaan koko Euroopan unionissa. Voitaisinko tätä kokeilla tavalla tai toisella jonkin tavaran kanssa, mutta viisi sisätulopistettä ja näin tarkistaa, miten yhteistyötä toteutuisi. Onko mitään mahdollisuuksia järjestää tällainen testi? Kiitoksia kovasti, että sain kysyä kysymykset varjoisettelen puolelle. Kiitoksia kovasti. No, katsotaan kuka muukin kysyy, mutta minä pyydän, että herra Hobbin pääsee ääneen yhteistyöstä. Hän kertoi meille myös rajavalvonnasta jotain. Tullit ovat siinäkin tavalla tai toisella mukana. Hyvä saada hänenkin näkemyksiään tästä. Kuka muu haluaa esittää jotain esittelyä? Kysymyksiä, herra Salviini? No, jotain tässä täytyy varmastikin mietiskellä ainakin, jos ajatellaan puolessa välissä alustuksia. Ajattelen, että esitän tämän kysymyksen uudelleen komissiolle. En haluaisi, että tässä nyt olisi vaarana, että tässä ruvetaan yhtään mitään muuttamaan, kun jos kerran tässä yksinkertaistamisen nimissä oikeastaan ruvetaan toimijoiden elämää vaikeuttamaan – Ehkä olisi hyvä miettiä myös yksittäisten jäsenvaltioiden tarpeita tai yksittäisten toimijoiden tarpeita, mikä tämä tasapaino oikein olisi, kun näitä vertaillaan. Tässä oli hyvin erilaisia äänenpainoja, kun ajatellaan muun muassa kuluttajasuojaakin tai yksittäisten jäsenvaltioiden etunäkökohtia, ettei tässä enää laillisten yritysten elämäroita mutkistamaan, kun joutuvat tässä selviytymään paljon enemmästä kuin mitä tällä hetkellä. Voimavaroista yksi kysymys kuitenkin kustannuksista, kun päivitetään, koulutetaan henkilöstöä, lisätään henkilöstön määrää myös. Haluaisin tietää, kun monen jäsenvaltion talouden tilanne on mikä on, niin miten ne pystyvät selviytymään näistä uusista tehtävistä koulutuksessa ja kun päivitetään 27 hyvin eri tasoista laitosta. Ja totta kai eri syistä tulee sellainen epäilys mieleen, että paitsi että tässä täytyy päivittää asioita, niin ehkä jossain kysymyksessä täytyy mennä sisältökysymyksiinkin kokonaan uudella tavalla. Muuten tulee sellainen asiakirja, joka helpottaa jotain tahoa, mutta ei nopeutta tai yksinkertaista jotain toista tahoa. Kiitoksia kovasti. No niin, odotamme teidän suosituksen aikanaan. Haluaako joku muu kollega sitten kysymyksiä? Ehkä minulta yksi ennen vastauksia. Toiset panelistit saavat tilaisuuden palata ääneen ja herra Hoppinkin tiedon virtauksesta. Ai Rovan Ryyle halusinpä huomannutkaan. Lyhyesti vain. Uskon, että tässä oli jotakin ristiriita, ristiriitaisuuksia, joihin halusin palata. Yhtäältä te viittasitte siihen, että olisi tarpeellista yksinkertaistaa joitakin seikkoja. Toisaalta kuitenkin Alankomaista varsinkin tuli kritiikkiä sen suhteen, että pyritään standardoimaan asioita ja tämä monimutkaista asioita. Tämä on hieman ristiriitaista. Toisaalta minulla on siellä mielikuva, että kaiken kaikkiaan odotamme, odotamme hyvin paljon tulikoodekselta. Ehkä odotukset ovat liiankin suuria ja pitäisi olla ehkä hieman realistisempi. Realismia pitäisi enemmän kaikilla osapuolilla. Tämä vain pienenä sivuhuomautuksena. Muutoin uskon, että osa ongelmaa ovat nimenomaan nämä liian suuret odotukset. Ehkä siihen sitten loppujen lopuksi kompastutaan. Well, well, thank you. No, kiitos. Ainakin Paljon on mielenkiintoisia kommentteja kuultu. Palataan siihen yksityiskohtaisesti oikeastaan. Palaisin siihen, mitä Rouva Spendif totesi ja muutkin yhteistyöyritysten kanssa. Herra Vuon puhui myös siitä. Se, mikä meidän kokemuksen on ollut, kun olemme käyneet eri tullijärjestöissä ja laitoksissa, kysymys uusista välineistä riskianalyysissä. Herra Heiman tai oliko se Elster, joka puhui tästä ongelma siinä, että lainkäyttöviranomaisena olisi tietoa, mitkä lähetykset avata ja mitä ei. Tämä liittyy myös tuoteturvallisuusviranomaisiin. Tämä työryhmä täyttää 30 vuotta, ehkä jotkut teistä on sinnekin kutsuttu. Tämä on tärkeä yhteistyötä tämäkin. Yritystä pitäisi olla paljon valppaampina, kun näihin välineisiin tietoa tarjotaan riskianalyysin nimissä. Siitä olisi hyötyä heille. Ehkä myös markkinavalvontaa avittaisi. Se on elinkeinoelämän edun mukaista varmistaa, ettei tänne tule tuotteita, jotka ovat viallisia tai roukataan muiden oikeuksia. Ehkä jos ne eivät ole valppaina, niin se johtuu ehkä siitä, miten sisäisesti yritykset on organisoitu Oikeastaan Microsoft on nyt ainoa täällä, joka yrityksenä puhuu tästä. Eskä Kallevart voisi tästä kertoa enemmän, miten Microsoft huomioi riskianalyysin malleissaan nämä tiedot tullilaitokselta. Kuvittelisin, kun täällä moni puhui myös organisaatioista julkisella puolella, Spendef kertoi kal, esitti Kalvonkin, jossa oli 23 eri viranomaista, jonka kanssa tehdä yhteistyötä. Kuvittelisin, että yrityksessä, jotka tavaralähetyksiä selvittävät, ei heillä välttämättä ole näitä yhteyksiä ei, edes ihmisiin, joita he tarjoavat. Ja sitten mitä se muutenkin selvitymääräyksistä, Se nyt ei kuulu ihan meille, mutta jotain mekin voisimme ehkä tässä tehdä sillä saralla. No niin, nyt pyydän, että herra Hobbing saa puheenvuoron. Hän on täällä kärsivällisesti kuunnellut. Voisitte ehkä kukin puhua minuutin verran, koska esittelen täytyy sitten loppusanat. Muistutettakoon tästä ajankäytöstä. Herra Hobbing, tohtori Hobbing ensin. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. I want to be very... Kiitos puheenjohtaja. Haluan puhua mahdollisimman lyhyesti. Ja tartun asian, johon useimmat ovat puuttuneet ja nyt myöskin esittelijä Salvini, eli rahakysymys. Hyviä uudistuksia on suunniteltu, niitä lykätään muun muassa varojen puutteen vuoksi, mutta ei ainoastaan siksi. Useat puhujat ovat todenneet, että suuri osa rahoituksesta tulee jäsenvaltiolta. Minä työskentelen ainoastaan Tullin kanssa, minä olen myöskin töissä aina toisella puolella, eli työni käsittelee myöskin Schengen-aluetta. Siellä jäsenvaltiot eivät maksa vain Schengen-rahasta, joka on tarjonnut puolitoista miljardia rahaa 2005-2013 alueella. Ja sitten rahaa vielä paljon enemmän järjestelmän päivittämiseksi rajavalvonnan alueella. Olisi ihan hyvä, jos poliitikot ymmärtäisivät, että Tuulellakin on myöskin turvallisuusmissio, joka laajenee. Että teidänkin pitäisi saada myös kakkua tältä toiselta puolelta. Miettikääpä sitä. Paljon kiitoksia. Selvä. Tuohan on hyvin tervetullut ehdotus, jos me saisimme sitä. Keskustellaanpa budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa tästä. Selvä. Sitten takaa alkaen. Aloitan herra Kalvoitsista ja, ja sitten lopetamme herra Kastrin naakiksella. Ja niin on minuutin vastaus. Uh, thank you for the question. Uh, Kiitos kysymyksestä. Kansainvälisenä kaupan kävijänä Microsoft on tietystikin hyvinkin kiinnostunut ja varmuutta voidaan parantaa ja suojella teollisia tekijänoikeuksia. Kaupallinen osastomme on jo pohtinut keinoja kehittää järjestelmiä näiden pyrkimysten tueksi. Lisäksi se yrityksenä osallistua aktiivisesti keskusteluihin tulijärjestössä VTOssa ja myöskin EUn kanssa. Se pyrkii kapasiteetin parantamiseen ja se vaihtaa myöskin tietoa parhaista käytänteistä. Me uskomme, että riskinhallintapuitekehys on todellakin yhteistyön perustuva elementti. Näemme se niin, että yksityisellä yrityksellä on tietoa, jota yritys myy ehkä rahasta mutta kaikki muutkin riskinhallinta liittyvät tiedot voidaan jakaa maailman tulijärjestön kautta tulilaitosten kanssa. Myöskin erilaisia valvontamalleja voidaan yhdistää, tiedonsaantimalleja, tiedonhankintamalleja. Ja mikäli mahdollista, täytyy tiedonvaihdon yhteydessä varmistaa, että riskinhallinta ja järjestelmät toimivat tehokkaasti. Palatakseni nyt vielä yhteensopivuusongelmaan ja tiedonvaihtoon turvallisuuden kannalta ja myöskin tieto, tekniikan kannalta. Kyseessä on suuria haasteita. Olemassa EU, mutta myöskin monia muita kauppakumppaneita, jotka edellyttävät erilaisia standardeja ja joilla on erilaisia turvallisuusvaatimuksia. Tämä ongelma meillä on kaupan kävijän kannalta, myyjän kannalta. Me kuitenkin stimuloimme erittäin aktiivisesti tällaista tiedonvaihtoa. Spentif. Tartun kahteen alueeseen. Ensiksi yhteistyöyritysten kanssa olet ihan oikeassa. Usein huomaamme, että yritykset eivät ole niin homogeenisia kuin ajattelemme. Usein tullipuoliyrityksissä on sellainen, että tulli pääsee löydä tuolia, pääsee pöydän ääreen, ellei joku mene pieleen. Joten tässä on parempi, mahdollisuuksia parempaakin yhteistyöhön. Tullin tehtävä löytää neul, neula heinäsuovasta ja me aina pyrimme ympyröimään neljön. Mutta me, kaikki tämä toiminta paranee, jos me saamme lisää tietoa. Ensiksi haluaisin tukea herra Hobbinga siinä, että ää, tullilla on paljon enemmän tekemistä kuin kilpailukyky, ja meillä on myös turvallisuus. Ja Euroopan alueella koordinointi ja rahoitus tuolla alueella aut- auttaisi. Ja sitten mahdollinen ristiriita tarinassa niin liittyen standardoisiin. On ero standardoinnin ja harmonisoinnin välillä. Eurooppalaisten tulleen täytyy toimia yhtenä harmonisoinnin alueella, mutta ne keinot, joita me käytämme siihen, kuten informaatioteknologia, sitä ei pitäisi standardoida kata Euroopan. Sitä pitäisi räätälöidä eri tarpeisiin, esimerkiksi kuljetuksen ja logistiikan tarpeisiin, jotka vaihtelevat. Kallevaaret esittelee suurta teknologiayritystä ja sanoi, että nämä räätälöidyt mahdollisuudet ovat äh, teknisesti mahdollisia. Standardoita mahdollisuutta ei tarvita. Sitten yhteiskäytettävyys on varmasti ratkaiseva sana. Aikaisemmin puhuin valvonnasta. Jatkan samasta aiheesta. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan ja muukin maailman tullilaitos, mutta varsinkin Euroopan tullilaitos on nyt tieristeyksessä. yhtäältä täytyy helpottaa yksinkertaistaa menettelyjä, kun ajatellaan tulliselvityksiä, ylipäätään tullin toimintaa tai kaupan käyntiä. Mutta toisaalta niiden täytyy myös varmistaa, että tulee virheettömiä tuotteita, terveellistä ruokaa, mutta ei vaarallisia tuotteita. Sitten täytyy kantaa veroja ja maksuja myös. Minä uskon, että oikea tapa edetä on käyttää uudenaikaisia menetelmiä. Se on tarpeen. Ilman tällaista valvontaa me joudumme hyvin hankalan jamaan, ei pelkästään yhteiskuntana, vaan myös vastuuviranomaisena, kun on kyse veroja maksujen kantamisesta. Petoksista tapahtuu ja salakuljetusta. Oikeaa valvontaa, joustavaa valvontaa tarvitaan. Toimivaltaiset viranomaiset kyllä tietävät, mitä tällä tarkoitan. Se on välttämättä, jos halutaan nopeaa tulliselvitystä. Thank you. I'll pick up on... Kiitos. Vastasin kysymykseen, joka liittyy yhteistyöhön Joissakin maissa tulli ja tuontitoimia harjoittavat toimijat tekevät erittäin hyvää yhteistyötä esimerkiksi Alankomaissa ja myöskin Ranskassa, mutta Norjan kaltaisessa maassa etäisyys on hieman, hieman suurempi, koska markkinavalvontaviranomaiset saavat palkkiosta muusta kuin markkin rajatoiminnasta, joten me keskitytimme erilaisiin toimiin, ei niinkään raja, rajat ylittäviin kysymyksiin, rajan kaupankäyntirajan ylitse. Tästä voitaisiin ottaa opiksi. Nämä kaksi osapuolta voisivat hyvinkin tehdä paremmin yhteistyötä. Tavaroiden testaamista rajalla esimerkiksi sytyttimien turvallisuutta on tutkittu Tämä on yksi esimerkki siitä, miten eri maissa suhtaudutaan tuontiin ja tarkastuksiin. Eh, primero, la administración... Ensinnäkin yksittäinen yhteinen hallinto, yhteinen siis soveltamista ajatellen, mutta myös sellainen, joka sitoutuu 27 jäsenvaltio, se edellyttää yhteistä sääntelyä ja erityisalueet, kuten täällä todettiin, Rotterdamin satama ei edellytä, että maa sitä sääntelee, vaan Euroopan unionia. Euroopan unioni pitäisi säännellä yleisellä tasolla ja sitten myös erityistilanteet. Toiseksi yleisesti kilpailukyky on Euroopan unionin kilpailukyky suhteessa muuhun maailmaan, ei yhden maan kilpailukyky tai toisen vaan koko Euroopan unionin kilpailukykyä kolmanneksi. Olen samaa mieltä siitä, että kaupankäyttöä täytyy helpottaa, mutta ei kuitenkaan eri maita kohtelemalla eri tavalla. Uh, Herra Kastrisianekis komissiosta, mutta onko täällä joku muu vielä, joka haluaisi jotain kommentoida? kommentoida. Vaughan, minuutti, jos kelpaa. Yes, the, the lady who raised the question. Rova, joka esitti kysymyksen, ei ole nyt paikalla, mutta hän esitti kysymyksen. Otan tämän kauppakontaktiryhmän hatun pois. Puhun oman yritykseni puolesta. Hän esitti kysymyksen, että nyt kun tehdään rajatarkastuksia, mutta meillä on tämä hämminki Euroopassa. Meillä on kahdet rajat ja jos jokin no, on kallista yritykselle, se on tämä turva, että tämä turvallisuusarvio ensimmäisellä rajalla jossakin jäsenvaltiossa. Ja sitten tehdään ihan sama prosessi loppu toimitusmaassa, joten kaikille koulutuksella, me teemme kaksi riskianalyysiä ja sitten tarkastellaan uudistettua tullikoodia ja se tarjoaa mahdollisuuden neljälle riskianalyysille. Right, okay, you've, you've, you've... Selvä. Tässä tuli taas yksi kissa pöydälle. Sekin täytyy selvittää selvitysten aikana. Herra Salvini ihan varmasti kyllä tarttuu tähän. Ja viimeisenä alustaista saa puheenvuoron komission puolesta Kastris Jaanakis. Ehkä hänkin vastaa joihin kysymyksiin. Herra Salvini ihan lopuksi. Thank you, Chairman. I, I, I'm sure that everyone... Kiitos puheenjohtaja. Olen varma, että kaikki ovat samaa mieltä kanssani, kun sanon, että turvallisuus ja varmuus kysymyksen kannalta tärkeimmässä asemassa on ensimmäinen valvontapaikka ja myöskin riskin hallinta ensimmäisessä EU-hun tulopisteessä. Kun puhutaan yhteistyöstä eri palveluiden välillä turvallisuuden ja varmuuden parantamisessa, komissio tekee työtään hyvien käytänteiden pohjalta. Komissio pyrkii määrittelemään suuntaviivoja ja ohjeistuista tulliviranomaisille sen suhteen, miten asioita voidaan edistää ja parantaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Toivottavasti vuonna 2011 tämä työ saadaan päätökseen. Haluamme myöskin käyttää päättäväisesti sähköisiä tullinhallinta, pikemminkin riskinhallintajärjestelmiä tullin yhteydessä, jotta jäsenvaltion viranomaiset tulisivat paljon tietoisemmiksi esimerkiksi tiedonvaihdon merkityksestä, joka liittyy riskeihin, jotka on havaittu, ja myöskin tehtyihin havaintoihin. Yksityinen sektori ja muut alan toimijat pitäisi saada mukaan. Tämä viesti pitäisi saada menemään perille ja pohtia sitten, sitten missä määrin tämä viesti on relevantti ja mahdollinen toteuttaa käytännössä jäsenvaltiossa. Yhteistyöhön perustuva kansainvälinen tietovaihto sekä on asioita on pohdittu sekä tulijärjestöön että VTOn piirissä. Tämä liittyy myöskin valtuutettuihin talouden toimijoihin. Jälleen kerran Kyseessä on uusi järjestelmä. Kokemusta ei ole vielä paljoakaan. Me olisimme kyllä valmiita pohtimaan näitä hyötyjä saatujen kokemusten valossa. Olemme voimakkaasti olleet mukana myöskin kehittämässä vastavuoroista tunnustamista kolmansien maiden kanssa. Sveitsi, Norja, Japani, Yhdysvallat, Kiina ja Kanada ovat jo listalla luettelossa mukana. Kolmas pointtini liittyy herra kysymykseen riskinhallinnasta. Tarvitsemmeko me kaikkea tätä tietoa voidaksemme pistää täytäntöön riskinhallintajärjestelmiä jo ennen kuin tavara tulee EUn alueelle? Tämä kysymys, joka esitettiin. Sanoisin tässä yhteydessä, että on tärkeää omaksua moni monitahoinen lähestymistapa, monitasoinen lähestymistapa riskinhallintaan, eikä pidä luottaa yhteen ainoan välineeseen esimerkiksi sataprosenttiseen skannaukseen. Meidän täytyy voida toimia myöskin oikea-aikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että me pystymme määrittelemään tavaran, tunnistamaan tavaran. Ja meidän täytyy myöskin tietää, kuka sen on pakanut ja lähettänyt. Tieto on näistä kysymyksistä on keskeinen. Tämän pohjalta täytyy rakentaa riskinhallintavälineet. Täytyy ottaa yhteiseen käyttöön. Niistä täytyy jakaa tietoa. Meidän täytyy tehdä myöskin paremmin työmme silloin, kun on kyse tiedonvaihdosta ja turvallisuuspalveluiden saamien vihjeiden välittämisestä eteenpäin. Kiitoksia. Tässä oikeastaan kaikki. Um, nyt kiitos teille kaikille alustuksistanne. Salvinille myös kiitokset järjestelyn vetämisestä. Hän saa vielä puheenvuoron yhteenvedon tekemiseksi. Sitten kerrotaan työohjelmastamme ja aikataulut. Herra Sal- Salvini ensin. Kiitos. Tässä nyt ih- tätä ihmeratkaisua odotellaan voi olla, että tässä löytyy ratkaisu kaikkeen, niin minä sanoin, että Milanossa meillä ei ainakaan ole mitään merirajaa, että vähemmän ongelmia siellä, mutta haluaisin kuitenkin saada kaikki mukaan sekä poliittisesti että myös toimijoiden puolelta, koska tässä on aika paljon yhteistä myös voimavaroista ajatellen. Tässä voidaan, kiitos esittelijöille alustajilla, meillä on kesäaikaa tehdä asiakirja, joka ei nyt kaikkia huomioi tietenkään, jos ajatellaan yhteistyötä toimijoiden ja tunnelaitosten kesken riskianalyysiä pyrkimyksistä yhdenmukaista, mutta ei standardoida kuitenkaan, koska on hyvin vaikeaa tätä 27 kesken tehdä ja saada yksi järjestelmä. Kiitos myös varjoesittelyn rooli on ehkä tärkeämpi kuin koskaan, koska tässä yhteenveto täytyy saada aikaan. Mutta luotan tässä totta kai myös puheenjohtajan ja sihteeristön apuun. Uh, Sitten ihan lopuksi sanoisin laajemmalle yleisöllekin. Kaikki tekstit löytyvät verkkosivultamme, pääsette niihin käsiksi. Hobbingin tutkimuskin on täällä tarjolla. Voitte sen ottaa ulos mennessä. Se kertoo tullin roolista ulkorajojen valvonnassa. Meillä on myös lehdykästämme kappale tarjolla ja voitte IMKO-verkoston ystäviksikin liittyä. Saatte tästä sitten kappaleen säännöllisesti. Ja sitten sähköisessä versiossa on myös ihan elävät linkit Eipä tässä muuta kuin kiittää vielä kerran kaikkia puhujia, kaikki, jotka ovat tykö auttaneet. Jatkamme työtä kanssanne. Salvini laati luonnokseen mietinnöstään 19. Syyskuuta mennessä. Hänellä muuten on aikaa valmistella sitä. Kesälomien aikaa hän voi sitten sulatella teidän panoksianne, onko sitten meren äärellä tai ei. Katsotaan tätä sitten määräkä tarkki jättämiselle on 23. syyskuuta. Äänestämme siitä valiokunnassa lokakuussa. Jos jotain vielä on panelistit, niin kertokaa, koska yhteistyötä mekin olemme tässä jonkin verran rakentaneet eri järjestöjen kesken. Jos ette tunteneet toisianne aikaisemmin, toivottavasti te nyt pidätte yhteyttä. Jatkatte meidän työtämme, olette tervetuloa, tervetulleet osallistumaan siihen. Näin kokous päättyy. Seuraavaksi me tapaamme 11. heinäkuuta. Kiitos myös kovasti uurastaneille tulkeille. Ai mitäs tässä oli vielä? Puolan varapääministeri on tulossa kokoukseen. Niin, kilpailukykyneuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Todellakin kiitoksia kovasti. Yes.